Well, friends, I suggest that we start. Um... Hyvät ystävät, ehdotan, että aloitamme. Näyttää siltä, että puheenjohtaja on nyt kadotettu jonnekin. En yhtään tiedä, missä hän mahtaa olla. Meitä ei vielä ole täällä kovinkaan montaa, mutta varmaankin aamun aikana tänne tulee sitten lisää ihmisiä. Nyt kun meitä ei ole tämän enempää, niin voin käyttää hyvin lyhyen alustuspuheenvuoron olen tyytyväinen, että järjestämme tämän ensimmäisen minikuulemisen. lainsäädännöllisen valiokunta-aloitteisen mietinnön pohjalta tästä valiokunnasta. Aiheena on oikeusvaltion periaatemekanismi, perusoikeuksien seurantamekanismi, demokratian vahvistamismekanismi Kyseessä on ensimmäinen kuuleminen. Toivakseni lyhyessä sarjassa kuulemisia. Seuraava on tulossa heti alkuvuodesta. Parlamentti on yhdessä päätöslauselmassaan todennut, että parlamentti laatii lainsäädäntöaloitteen, jossa pyydetään komissiota tekemään ehdotuksia tällaiseksi mekanismiksi. Kaikki varmasti havaitsevat, että Euroopan unionilta puuttuu välineitä, joilla käytännössä voitaisiin toteuttaa perusoikeuksia, oikeusvaltion peru, periaatteita ja vahvistaa demokratiaa. Toki meillä on varsin rajallisia täsmävälineitä. Ja sitten on tämä melkomoinen väline, artikla 7. Hyvää huomenta, puheenjohtaja. Luulin, että sprinttiä harjoitellaan. Yeah, okay. I'll be very brief. Um, Aivan lyhyesti, puheenjohtaja. Tarvitsemme jotakin välinettä tämän aukon kuromiseksi umpeen. Me olemme käyneet turhauttavia keskusteluja yhdestä tai toisesta jäsenvaltiosta ja olemme esittäneet parlamentaarisia kysymyksiä, jotka eivät oikeastaan johda mihinkään toimiin. Ja komissio toisaalta sanoo, että ei meillä ole välineitä, emme tiedä mitä voitaisiin tehdä. Olen näin tyytyväinen, että kansalaisvapauksien valiokunta on tehnyt tämän aloitteen. Me olemme jo järjestäneet varjoesittelijöiden kokouksen alustavasti ja olemme päättäneet, että mietintö jakautuu useisiin osiin. Varjoesittelijät ovat vastuussa aina kukin yhdestä osuudesta. Tämä on todellakin yhteistyötä ja työ lähikuukausina vasta muotoutuu. Kyse ei ole siitä, että mietinnön esittelijä ei laatisi yhtä kappaletta ja sitten äänestyksessä kaikki murenisi, vaan todellakin yhdessä teemme tätä työtä ja keskustelussa ajatukset sitten muotoutuvat siitä, miten tästä etenemme. Kehittämämme mekanismi on sovellettavissa jäsenvaltioihin ja myös EUn toimielimiin, mukaan luettuna Euroopan komissio. kun sanomme, että odotamme jäsenvaltioiden kunnioittavan tiettyjä standardeja toimivan niiden mukaisesti, niin varmasti myös toimielinten tulisi toimia saman ohjeen mukaan. Tänään me paneudumme metodeihin ja indikaattoreihin. Kun puhumme perusoikeuksista, oikeusvaltion periaatteista ja demokratiasta, niin tarvitsemme indikaattoreita, joiden avulla voimme mitata – missä kunnossa nämä osa-alueet eri jäsenvaltioissa ja toimielimissä ovat. Tämä on ensimmäinen keskusteltava aiheemme. Komission sen Timmermans on todennut, että me emme voi tällaista välinettä kehittää, koska emme voi mitata määri, määrällisesti määritellä oikeusvaltion periaatteiden toteutumista, joten tällainen väline ei toimisi. Tämän päivän haasteena on nyt osoittaa, että hän on väärässä ja tehdä työtä, jotta voimme kehittää tämän tyyppisiä indikaattoreita. Siinä on oikeastaan kaikki, mitä alustuspuheenvuorossani haluaisin todeta. Ja nyt annan puheenjohtajalle Nuijan ja hän avaa varsinaisen valiokunnan kokouksen. Like a... Haluaisin pahoitella, Sofi, ja kertoa kaikille, miksi olin näin poikkeuksellisesti myöhässä. Kävin kolmessa eri kerroksessa hakemassa äänestyskortteja. Minä aina muistuttelen teille, että tuokaahan äänestyskortit mukaan. Ja nyt, niin kuin tiedätte, minulla on nilkka paketissa ja tämä nyt on se minun tekosyyni sille, miksi olin myöhässä. Olen pahoillani. Kiitos Sofi siitä, että avasit kokouksen. Nyt tuntuu siltä, että minun roolini on tässä aivan turha. Voimme edetä. Rouva Missu, olen pahoillani, että keskeytin tällä tavalla keskustelun, mutta komission varapääsihteeri, olkaa hyvä, rouva Missu. Eh, I'm very glad to be with you. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen voidessani olla täällä aina. Olen kovin iloinen voidessani olla täällä ähm, äh, oikeuspääosaston virkaa tekevänä äh, pääjohtajana ja nyt äh, varapääsihteerinä. Mm. Minulla on enemmän vastuita kuin pääsihteerillä. Jotkut vastuualueet liittyvät myös oikeus- ja sisäasioihin, joten itse asiassa tällä hetkellä käsittelen kaikkia näitä maahanmuuttoturvallisuuskysymyksiä ja tietenkin oikeusvaltioperiaatteita. Täällä minä nyt olen. Sofi, et varmaan unohda, e, e, ajattele, että minä puhuisin ensimmäistä varapuheenjohtajaa vastaan, mutta no, voin vakuuttaa teille, että me arvostamme ja voin kaikille jäsenille varmistaa, että me teemme kovasti työtä, jotta asiat eh, tapahtuisivat. Ehkä meillä ei nyt ole uusia indikaattoreita tai uutta mekanismia, eh, tai emme ole tehneet enemmän tällaisia kuin tähän mennessä, mutta perustuen siihen, mitä meillä on, me olemme tehneet ja teemme hyvin paljon. Ja Te kuulitte ensimmäistä varapuheenjohtajaa, mutta myös komission jäsen Jurovaa. Äh, me uskomme, että me pystymme tekemään työmme perustuen siihen, mitä meillä on. Me arvostamme kovasti ja seuraamme jatkuvasti kaikkia teidän yrityksiänne saada aikaan jotain, joka sitten meille annetaan. Komissio ei varmasti yritä paeta tehtäviään tässä, mutta haluan sanoa teille, että tiedätte, että puheenjohtaja Juncker on kovasti korostanut perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, ja siksi hän on ensimmäisen varapuheenjohtajan asettanut vastuuseen tästä asiasta. Komissio on vuosien aikana mm, kehittänyt erilaisia välineitä ja minä olen tullut tänne kokoukseen aikaisemminkin puhuakseni teille näistä välineistä. Meillä on tulostaulu. Olen kertonut siitä, miten käytämme rikkomusmenettely oikeuttamme toimijaksemme, kun näemme, että jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin, joita meidän mielestämme täytyy tutkia tarkemmin. Mutta haluan myös sanoa teille, kuten herra Timmermanskin sanoi, että perusoikeuksien valtavirtaistaminen on jokapäiväinen tehtävä. Ja sen tulisi näkyä alus, aivan alusta täytäntöönpanoon saakki taakka. Ja se, mitä me eh, teemme, on, että yritämme kerätä mahdollisimman paljon tietoa paikan päältä eh, tietääksemme ja voidaksemme paremmin panna täytäntöön. Minä olen täällä puhumassa demokratian, perusoikeusten ja oikeusvaltioperiaatteiden eh, arviointimetodeista jäsenvaltioissa ja meidän kokemuksistamme erityisesti tässä. Ja minä tulen keskittymään Äh, tähän asiaan hyvin äh, lyhykäisesti, koska äh, teillä varmasti on myös kysymyksiä minulle. Aion keskittyä siis lyhykästi kolmeen eri välineeseen, EUn oikeustulostauloon, EUn oikeusvaltiomekanismiin ja vuotuiseen ähm, kertomukseen perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta. Meillä on myös Bulgarian Romanian suhteen yhteistyö- ja valvontamekanismi, josta sovittiin näiden maiden liittyessä. Tämän lisäksi meillä on tietenkin myös, ja haluan vain mainita tämän, meillä on EUn korruptiokertomus, meillä on yksi vuodelta 2014, ja lisäksi meillä on myös kohdistettuja toimia, joilla yritämme vahvistaa kansallisia elimiä siinä, miten ylläpitää oikeusvaltioperiaatetta. Ja tätä tehdään EU-rahastojen kautta. Se on keskittyy erityisesti korruption torjuntaan, oikeuslaitoksen uudistukseen ja julkisen hallinnon uudistukseen. Me olemme joissain tapauksissa aloittaneet rikkomusmenettelyn, kun olemme nähneet, että EUn lainsäädäntöä on rikottu. Perusoikeusvirasto, ja tämän jälkeen meillä on esitys perusoikeusvirastosta, antaa apua ja asiantuntemusta, joka liittyy perusoikeuksiin. Ne, ke, ne keräävät äh, relevanttia objektiivista tietoa mukaan lukijan tuloksia tutkimuksista ja valvonnasta, ja tämä auttaa EUn toimielinten ja jäsenvaltioiden toimintaa. Lisäksi meillä on muita tietolähteitä, kuten Euroopan neuvosto. Lopuksi me emme saisi unohtaa, että Euroopan unionin tuomioistuin sillä on tärkeä rooli, kun se ylläpitää perusarvoja ja perussopimusten sääntöjä. No sitten äh, tästä tulostaulusta. Tiedätte, että olen tullut tänne esittelemään tämän vuotista oikeusasioiden tulostaulua. Meillä on hyvin vakaa mekanismi, joka äh, meillä on eurooppalainen ohjausjakso ja taloudelliset sopeuttamisohjelmat. Tämä on varsin nuori ohjelma, kolme vuotta vanha vasta, ja tämän tulostaulun kautta me yritämme monitoroida ja hyvin tarkkaan seurata, ja voin sanoa teille hyvin tarkkaan, oikeusvaltion uudistuksia, oikeuslaitoksen uudistuksia jäsenvaltioissa, ja joka vuosi komissio tämän tulostaulun pohjalta hyväksyy suosituksia. Se tukee eurooppalaista ohjausjaksoa ja se on aivan välttämätön ja todellakin jotain, jonka vuosi vuodelta näemme hyvin tarkkaan, eh, että tarjotaan vertailukelpoinen analyysi siitä, miten oikeuslaitoksen uudistukset, oli kyse sitten siviilioikeudesta, kaupaoikeudesta tai muusta, toimivat jäsenvaltioissa. Näiden indikaattoreiden lisäksi meillä on aina kvalitatiivinen ää, tarkka analyysi, joka meidän on tehtävä. Ja e, jopa tässä EUn oikeustulostaulussa me täydennämme tätä syvemmällä analyysillä ja uskon, että tänä vuonna menemme vielä pidemmällekin analysoidassa muita tietolähteitä tämän järjestelmän riippumattomuudesta, joten joka vuosi yritämme täydentää tätä tulostaulua uusin elementein, mutta haluaisin korostaa sitä, että nämä tiedot ovat vertailukelpoisia. Se on hyvin hyödyllistä vuosi vuodelta ja ovat, on erittäin tärkeä analyysien lähde. Me yritämme validoida kaikki nämä tiedot, koska kun puhumme oikeuslaitoksista, oikeusjärjestelmistä, niin meidän täytyy olla hyvin tarkkoja. Mitä tarkempia olemme näiden tietojen suhteen, sen parempaa ehm, todistusaineistoa meillä on, jos meidän täytyy toimia. Me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, eh, Euroopan eh, oikeuslaitosverkoston kanssa, SEPESin kanssa, eh, kuluttajasuoja järjestöjen kanssa, Eurostatin kanssa ja niin poispäin. No sitten oikeusvaltioperiaatteesta. Oikeusvaltiomekanismi ei ole valvontamekanismi meille. Ennemminkin se on mekanismi, jolla komissio voi puuttua tilanteisiin, jotka saattaisivat johtaa oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvaan uhkaan. Komission jäsen Jurova ja ensimmäinen varapuheenjohtaja ovat selittäneet, ja niin Jurova teki viime viikolla, että tämä puitteisto aktivoidaan, kun on selkeitä äh, selkeitä todistusaineistoa siitä, että oikeusvaltioperiaatetta kohtaa uhka jossain jäsenvaltiossa äh, tavalla, johon ei voida puuttua rikkomusmenettelyllä. Ja silloin kun turvatakeet, joita kansallisella tasolla on, eivät enää kunnolla pysty puuttumaan tähän uhkaan. Puitteistossa vaaditaan, että tilanne arvioidaan hyvin tarkkaan. Tämä liittyy siihen, että meidän täytyy saada riittävästi tietoa yksittäisistä kysymyksistä, jotka liittyvät oikeusvaltioperiaatteeseen jäsenvaltioissa. Me tarvitsemme myös ulkoista osoittaa asiantuntemusta. Perusoikeusvirasto on yksi sellainen, Venetsian komissio on toinen ja tällaiset ulkoiset toimet loisivat myös mahdollisuuden analysoida paremmin tuota yksittäistä tilannetta. Me uskomme, että oikeusvaltioperiaatetta jäsenvaltiossa ei voida mekaanisesti staattisilla indikaattoreilla mitata. Syvällinen, dynaaminen arvio tilanteesta tarvitaan aina. Perusoikeus kirjan vuotuinen kertomus, jonka olette nähneet vuodesta 2010 lähtien, esittelee avoimen osallistavan yhteiskunnan arvoja ja meidän vastuullamme on edistää ja huolehtia niistä kaikessa, mitä teemme vuosittain. Vuotuinen kertomus tarkastelee, kuinka perusoikeuskirjaa sovalletaan jäsenvaltioissa ja toimielimissä, kun ne toteuttavat EU-lainsäädäntöä. Tämä toimii vuoropuhelun pohjana. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa meillä on uusi kohta eh, nousevasta aiheesta, nimittäin perusoikeudet digitaalisessa ympäristössä. Siitä kokemuksesta, joka meillä on ollut kaikkien näiden eh, kertomusten ja välineiden suhteen viime vuosilta. Komissio on äh, yhä enemmän vakuuttunut siitä, että kysymykset, jotka liittyvät perusoikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratiaan, ovat usein hyvin monimutkaisia ja vaativat aina, kuten jo sanoinkin, kvalitatiivisen syvällisen analyysin ja joskus myös äh, komparatiivisen analyysin käytänteistä ja säännöistä muissa jäsenvaltioissa. Perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatteet ei voida mitata mittanauhalle. Näitä asioita ei voida mekaanisesti mitata staattisin indikaattorein. Jotta välttäisin äh, kovin pitkän esityksen, menettää tähän yhteistyö- ähm, ja tarkastusmenettelyyn, mutta mielelläni vastaan teidän kysymykseen ja haluan sanoa teille, että hyvin tarkkaan seuraamme Bulgaria ja romania Meillä on matkoja näihin maihin. Teemme tämän joka vuosi ja me teemme tämän hyvin objektiivisen tiedoin ja meillä on indikaattoria, jotka osoittavat, miten tätä voitaisiin parantaa. Nyt haluaisin sanoa, että eurooppalainen ohjausjakso, jos on tämä tulostaulu menee määrärahat, joita annamme yksittäisille toimille oikeuslaitoksen uudistamiseen, oikeusvaltiomekanismi, jota hyvin tarkkaan seuraamme, rikkomusmenettelyt, jotka ovat käynnissä, jotka perustuvat sopimuksiin, ja kaikki nämä muut kertomukset, kaikkien näiden asioiden avulla mielestämme pystymme puuttumaan ja olemme puuttuneet kaikkiin niihin asioihin, jotka ovat tietomme tulleet. Lopuksi haluaisin sanoa, että me kovasti arvostamme parlamentin ja tämän valiokunnan ponnistuksia tukea perusoikeuksia, perusarvoja, joille unioni perustuu. Me hyvin tarkkaan seuraamme tänään teidän työtänne ja myöskin tätä oma-aloitteista mietintöä. Ja kovasti olen kiitollinen huomiostanne ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Annan puheenvuoron nyt välittömästi Gabriel Tokenburille. Hän on perusoikeusvirastosta oikeudellinen neuvoja. Olkaa hyvä. Morning to everyone and thank you very much for this invitation. It is a pleasure for us to be here, even if it might be a bit of contradiction in the sense. Kiitos. Hienoa olla paikalla. Kyse siitä, pitäisikö perustaa väline, joka pohjautuu artiklaan 2, on totta kai poliittinen päätös. Ja täytyy muistaa, että me olemme riippumaton asiantuntijajärjestö ja sen takia voittekin kysellä, mikä on suhde tämän Brysselin keskustelun ja toisaalta Viinin viraston välillä. Selitys löytyy toimielinten asiakirjoista. Kaikki toimielimet ovat kahdesta periaatteesta samaa mieltä. Ensinnäkin se, että kaikkien kaikkia jäsenvaltioita täytyy kohdella tasa-arvoisesti. Ja toiseksi kaikki toimielimet ovat sanoneet, että jos suorituksia pitää mitata, niin sitten mittauksen tulee pohjata tuloksiin, selkeisiin äh, mitattaviin tuloksiin. Tänään haluaisin esitellä kaksi perusoikeusviraston kokemusta ja oikeastaan sitten vielä ehdotus tämän päälle. Kokemuksemme, kokemuksemme ovat indikaattoreista ja toiseksi kokemuksesta EUn monen tason hallinnoinnista. Ensinnäkin indikaattoreista. Me käytämme YK SPO, Structure Process Outcome-indikaattoreita. Me emme pelkästään tutki sitä, minkälaisia lakeja on voimassa. Tämä on tämä rakenteellinen ulottuvuus. Haluamme myös ymmärtää, minkälaisia poliittisia toimia jäsenvaltiot ovat tehneet puhumme prosessiulottuvuudesta. Ja tämän jälkeen vielä haluamme olla vieläkin kunnianhimoisempia ja ymmärtää, onko näillä poliittisilla ponnisteluilla merkitystä todellisessa elämässä, todellisten ihmisten elämässä ruohonjuuritasolla. Näitä tuloksia me haluamme mitata niin, että meillä on indikaattoreita koskien sekä rakenteita, prosesseja että tuloksia. Meillä on kolmelta alueelta kokemuksia. Ensinnäkin lasten oikeudet, toiseksi äh, vammaiset ja kolmanneksi romaniväestön integroituminen. Konkreettisemmin haluaisin käsitellä äh, romanien integraatiota. Miksi juuri tätä? Romanien integraatiossa meillä on olemassa jo raportointijärjestelmä. Niin kuin tiedätte, meillä on komission tiedonanto vuodelta 2011, joka velvoittaa jäsenvaltiot toteuttamaan äh, Romanian integraatiostrategiaa ja lisäksi 2013 saimme yksityiskohtaisen suosituslistan siitä, minkälaisia poliittisia toimia jäsenvaltioiden on toteutettava, jotta voimme taata romaniväestön integraation. Meillä oikeastaan puuttui se, kuinka todella mittaamme tuloksia näiden velvoitteiden osalta. Ja tässä kuvan astuukin perusoikeusvirasto. Meillä on 18 jäsenvaltion työryhmä. Viime vuosina olemme onnistuneet näitä jäsenvaltioiden kanssa sopimaan indikaattoreista. Olemme saaneet mielenkiintoisia kokemuksia. Ei tietenkään ole helppoa sopia indikaattoreista ja siinä tarvitaan äh, jäsenvaltioiden sitoutumista, omistautumista, erityisesti silloin kun kyseessä on niin sanottu soft law Miksi tämä on sitten niin vaikeaa? Jos jäsenvaltiot joutuvat käsittelemään indikaattoreita, niin sitten täytyy lähteä omalta mukavuusalueelta pois. Ei voi paeta ympäripyöreiden lausuntojen taakse ja todeta, että kyllä nyt tämä rasti on hoidossa ja tämä toimi on tehty. Ei, vaan todella täytyy yksityiskohtaisesti Eh, mennä alarakenteisiin ja oikeudellisiin velvoitteisiin, aivan niin kuin tämä SPO-prosessi velvoittaa. Kyllä, toki on vaikeata sopia indikaattoreista, mutta kyllä se mahdollista on. Ja tämä onkin se myönteinen viesti, jonka voin teille kertoa. Se malli, jonka olemme kehittäneet 18 jäsenvaltion kanssa, on raportointiväline, jota kaikki jäsenvaltiot nyt käyttävät Romanian integraatiostrategiasta raportoidessaan on myös tarpeen kehittää indikaattoreita. Muutoin emme tiedä, mistä me puhumme. On toki helppoa sanoa, että romaniväestölle täytyy esimerkiksi taata koulutus, mutta joku sitten kysyykin, mitä se oikein tarkoittaa. Tarkoittaako se koulun rekisteröintiä ilmoittautumista? Tarkoittaako se sitä, että todella osallistutaan koulun opetukseen vai tarkoittaako se sitä, että oppilaat myös päättävät koulutuksensa, jotta saavat jonkin päästötodistuksen, eivät jätä koulua kesken? Puhutaanko peruskoulutuksesta, toisen asteen koulutuksesta vai, vai mistä? Indikaattoreiden kannalta tämä totta kai on vaikeasti määriteltävissä. Kenties näistä indikaattoreista lopuksi vielä sanoisin, että rakenteellisten indikaattoreiden osalta tilannehan on varsin selkeä. Prosessiindikaattorit ovatkin sitten vaikeampi pala. Jäsenvaltioiden on siis määriteltävä myös tämä osa-alue, jota oikeudellisesti velvoitteista voidaan pitää kiinni. Meillä on ollut pilotti, koe, äh, Ruotsi, Irlanti ja Alankomaat. Katsoimme, että indikaattorit indikaattoreita voidaan täydentää jo olemassa olevilla seurantatiedoilla. Joskus vastustellaan ja sanotaan, että emme me tarvitse uusia seurantavälineitä, vaan käytetään sitä, mitä on jo olemassa. Ja me halusimme katsoa, että onko tämä mahdollista. Voimmeko me täydentää indikaattoreita näillä seurantatiedoilla, jotka meillä on olemassa eh, YK-tasolta, Euroopan neuvoston tasolta ja niin edelleen. Sovimme näiden kolmen jäsenvaltion kanssa indikaattoreista kolmelta alalta viharikokset, eh, riippumattomuus muissa kuin oikeusjärjestelmään kuuluvissa elimissä. Ja kun tutkimme seurantatietoja, niin havaitsimme, että rakenneosuus on varsin helposti eh, määriteltävissä. Se on aivan mahdollista tehdä. Hieman vaikeampaa on sitten työstää indikaattoreita, jotka liittyvät poliittisiin toimiin, joihin jäsenvaltioihin tulisi ryhtyä. Lähestulkoon mahdotonta oli sitten tulosindikaattorit määritellä. Onko jäsenvaltioiden lainsäädännöllä todella merkitystä kansalaisille, niille, jotka ovat viime kädessä edunsaajia? Tutkimustietoa on varsin vähän kansainvälisistä seurantavälineistä tältä osin. Seuraavaksi aivan lyhyesti käsittelisin perusoikeusviraston työtä monitasoisen hallinnon näkökulmasta. me haluamme ymmärtää, että artiklan kaksi pohjalta ei ole kovinkaan järkeää äh, katsoa EU-lainsäädäntöä äh, yksinään eristyksissään. Se ei ole oma kokonaisuutensa, joka olisi riippumaton ulkoisesta ympäristöstä, vaan se on yhteydessä muuhun maailmaan. Ensinnäkin voimme ajatella EUn tietoja suhteessa kansainvälisiin seurantatietoihin, esimerkiksi YK-tasolla, ja on myös mahdollista identifioida yhteisön kansainväliset keskeiset velvoitteet. Silloin kun katsomme kansainvälisiä yleissopimuksia, niin aina on tietyt keskeiset velvoitteet, jotka ovat suoraan relevantteja unionin työn kannalta. Kymmenen vuotta sitten Varsovassa valtion hallitusten päämiehet sopivat, että Euroopan unionin tulisi siirtää kaikki standardit, joista olemme sopineet Euroopan neuvoston tasolla kansalliseen lainsäädäntöön. Tätä on syytä muistutella. Eli yhteys on olemassa. Kyse ei ole pelkästään standardeista, vaan myös toimijoista. On tärkeää, että muistamme kaikki nämä tärkeät välineet myös kansallisella tasolla. Meillä on kansainvälisiä ihmisoikeusvirastoja, myös oikeusasiamiehiä. Kaikki se, mikä toimii EU-tasolla, voi hyötyä myös siitä, että otamme eri tason toimijat huomioon. Järjestetäänpä sitten vuosittaisia keskusteluja, vuoropuheluita neuvostossa ja niin edelleen. Jos emme huomioi kansallisia toimijoita, niin jätämme paljon huomiota. Loppuun vielä toiminnallinen ehdotus. Tällä on myös yhteys siihen, mitä aiemmin sanoin. Meillä on jo paljon tietoa eri seurantavälineiden kautta kerättyä tietoa YK-tasolla, EU-tasolla, Euroopan neuvoston tasolla, mutta kovin vaikeata on saada kaikkea tätä tietoa käyttöön. Joka vuosi saamme 50 seurantaraporttia jäsenvaltioista eri välineiden toiminnasta. Kansalaiset eivät lainkaan ole, laikaan ole tietoisia tästä hyvin monimutkaista verkosta. Olisi hyödyllistä koota kaikki tämä tieto yhteen pisteeseen, joka olisi mieluiten käytössä verkossa. Me olemme perustaneet EFRIS-verkoston, perusoikeustietojärjestelmän voitte sanoa, että puhumme artiklasta kaksi ja miksi tässä sitten puhuttaisiin perusoikeuksista. Kyllä tälle on ihan perustelu. Perusoikeuskirja kattaa noin 80 prosenttia artiklan kaksi arvoista. Se heijastelee artiklan kaksi arvoja tavallaan yksityiskohtaisemmin, kenties myös legitiimimmin Perusoikeudet ovat siis keskeisiä artiklan kaksi keskusteluissa ja tällaisen tietojärjestelmän luominen tarjoaa meille myös näkyvyyttä myös muista kuin EUn standardeista, jotka ovat keskeisiä kuitenkin EUn järjestelmän näkökulmasta. Tämä on pieni, vaatimaton askel, mutta tärkeä. Ja tässä oikeastaan palaan takaisin siihen, mistä lähdin liikkeelle. Kyse on neuvosto ja komissiosta, jotka ovat sopineet kahdesta periaatteesta. Jäsenvaltiot on kohdattava tasa-arvoisesti ja tämä toteutuu parhaiten, jos se tehdään luotettavien objektiivisten indikaattoreiden tulosten pohjalta. Kiitos. Nyt kuuntelemme Venetsian komissiota Euroopan neuvostosta. Simona Granata Mengini on varapääsihteeri. Olkaa hyvä. Tervetuloa. The button.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 Thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulle on kunnia olla täällä tänään. En käytä uh, nyt liikaa aikaa siihen, että esittelisin Venetsian uh, komission. Uh, te varmasti tunnette sen. Se on Euroopan neuvoston riippumaton uh, neuvoantava elin, mutta se on laajempi. Siinä on 60 jäsenvaltiota, eli enemmän kuin uh, Euroopan neuvostossa, uh, jossa on 47 esimerkiksi menee laajemmalle kuin Euroopan manner. Venetsian komissio on edistänyt oikeusvaltioperiaatetta eri tavoin. Se on käsitellyt oikeusvaltiokysymyksiä monissa maissa, erittäin monissa maissa, monilla tavoin. Se tekee arvioita, se arvioi perustuslakeja, lakeja ja se on tehnyt niin sillä tavalla, joka se yleensä tekee, eli pyynnöstä. Me olemme tarkastelleet oikeusvaltiokysymyksiä, toistuvia oikeusvaltiokysymyksiä. Olemme mm, äh, nähneet, että systemaattiset oikeusvaltio systemaattisia oikeusvaltiokysymyksiä valtioiden pyynnöstä tai eri elinten pyynnöstä. 2007 tuotimme yleisen kertomuksen oikeusvaltioperiaatteesta parlamentaarisen yleiskokouksen mm, pyynnöstä. Siinä me tarkastelimme oikeusvaltiota, eh, eh, rule of law, rechtsstaat, état de droit. Me eh, tarkastelemme sen määritelmää, se on tietenkin pitkä keskustelu, doktriini. Me ymmärsimme, että on varsin epätodennäköistä, että pääsisimme yhteisymmärrykseen oikeusvaltion määritelmästä, vaikka onkin joitakin määritelmiä, joista me kovasti eh, pidimme, esimerkiksi Tom Binghamin määritelmä, mutta me eh, myöskin ymmärsimme ihan sama, että missä, missä oikeudellisessa kontekstissa, missä poliittisessa kontekstissa on joitakin ydinelementtejä, jotka ovat yhteisiä ja joita kaikki voivat jakaa. Ja vuonna 2012 me siirryimme erilaiseen lähestymistapaan. Me ymmärsimme ensinnäkin, että oikeusvaltio oli vähemmänkin huomion kohteena. Äh, se on yksi Euroopan neuvoston kolmesta pilarista, mutta meillä ei ole mitään valvontamekanismia. Se mainitaan äh, ihmisoikeustuomioistuimen tapausoikeudessa. Se mainitaan liittyen äm, ä, äh, oikeuskysymyksiin ja hyvin harvoin systemaattisella tavalla, joten ajateltiin, että kannattaa tuottaa väline, joka varmistaisi sen, että voitaisiin johdonmukaisella tavalla soveltaa perus oikeusvaltioperiaatetta. Ja tarkoituksena on, että meidän täytyy nyt keskittyä siihen, miten oikeusvaltioperiaatetta sovelletaan sen sijaan, että katsotaan, mitä se tarkoittaa ja mitkä elementit ovat. Joten ryhdyimme tarkastelemaan tätä, luomaan tällaista tarkastusluetteloa. Meillä oli hyvin lyhyt tarkistusluettelo vuoden 2019 kertomuksessamme. Ryhdyimme työstämään sitä. Olemme nyt päättämässä työn. Meillä on viisi vertailuarvoa. Ne on jaettu erilaisiin alaparametreihin. Oikeellisuus, oikeusvarmuus, vallan väärinkäytön kielto, tasa-arvoisuus oikeuden edessä ja syrjimättömyys ja oikeuden teen mahdollisuus saada oikeutta, e, riippumattomuus ja puolueettomuus, oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Mm, näihin liittyy tällaisia selittäviä huomioita. Tämä tarkastusluettelo on kysy, kyselylomake, eli nämä on muotoiltu kysymyksiksi ja nämä selittävät huomiot kertovat, mitä me tarkoitamme ja viittaamme lähteisiin, esimerkiksi e, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapausoikeuteen, YK asiakirjoihin, jotta me e, ymmärrettäisiin, mitä me tarkoitamme näillä kysymyksillä. Ja sitten meillä on lista valittuja standardeja, joilla selitetään, mistä nämä kysymykset tulevat, mitkä ovat niiden, niille yhteinen pohja. Nämä vertailuarvot ovat oikeudellisia, niiden tarkoituksena on kattaa perustuslaillinen ja oikeudellinen rakenne, niin kuin se tulkitaan tietyssä maassa, olemassa oleva lainsäädäntö ja näin tuomioistuinten tapausoikeus. Esimerkiksi oikeuslaitoksen riippumattomuus. Kysymykset kuuluisivat, nimitetäköön tuomarit pysyvällä väksi tai eläkeikään asti. Tämä on asia, jota on tarkasteltava perustuslakia, maan lakeja, tapausoikeutta, jos sellaista on. Ja tämä on oikeudellinen vertailuarvo. Monet näistä vertailuarvoista ovat oikeudellisia, jotkut ovat tosiseikkoihin perustuvia. Niiden tarkoituksena on täydentää oikeudellisia, kuitenkin tämä tarkastusluettelo on oikeudellinen. Emme mene kovinkaan syvälle näihin faktuaalisiin kysymyksiin. Jotkut niistä ovat tarpeen, kuiten esimerkiksi oikeuslaitoksen riippumattomuus. Pitää väestö oikeuslaittaa riippumattomuutta mitä mieltä julkisuudessa ollaan ähm, poliittisesta vaikutuksesta tuomareiden nimittämisessä. Äh, äh, perustuslain mukaan esimerkiksi tuomarit saatetaan nimittää äh, pysyville pysyviin kymmenenvuotisiin virkoihin, mutta ehkä julkisuudessa ollaan sitä mieltä, että tämä ei ole riippumatonta. Ja tämä syventää analyysiä. Sitten jokaista tällaista vertaisarvoa varten meillä on myös tarkastuslähteitä, olemassa olevat tekstit, niiden oikeudelliset arviot, joita Venetsian komissio tekee, myöskin Euroopan neuvoston valvontaelimet ja muut valvontaelimet. Sitten on erilaisia lähteitä näitä faktuaalisia vertailuarvoja varten mm, CPS, perusoikeusvirasto, myöskin ää, mielipidetutkimukset ja artikkelit ja niin poispäin. Miksi me olemme tällaisen tarkastusluettelon tehneet? Mikä sen tarkoituksena on? Ää, lähtökohta Venetsian komissiolle oli se, että halutaan tunnistettiin, että oikeusvaltioperiaate toimii prosessina. Sitä ei koskaan saavuteta täysin. Oikeusvaltioperiaatteen saavuttaminen tarkoittaa, että on useampia eri asteita ja se on progressiivinen prosessi. Jokainen valtio liikkuu kohti oikeusvaltioperiaatetta. Ehkä yksikään valtio ei tule sitä täysin saavuttamaan. Jotkut valtiot ovat kauempana kuin toiset, mutta tämä on jatkuva prosessi. Tämä tarkastusluettelo on siksi kysymysluettelo, mutta se ei ole tarkoitus olla sellainen, että siinä vaan laitetaan rasti ruutuun. Se ei tarkoita sitä, että jos jokaista ruutuelle rastitettu, niin valtio on epäonnistunut tässä. Ei näin ei ole. Se on ihan normaalia, se on universaalia, että valtioilla on vahvoja puolia ja heikompia puolia. Tämä lähestymistapa ei ole sellainen kaikki tai ei mitään. Ja Rova Michoud toisti tämän jo useampaan otteeseen. Oikeusvaltioperiaatteen arvioiminen on hyvin monimutkainen ähm, prosessi. Vaikka parametrit e, ja vertailuarvot ovat äh, yksinkertaistettuja, äh, e, myöskin tällainen kysymysluettelo on yksinkertaistettu, mutta kysymysten vastaukset on prosessoitava sopivalla tavalla, globaalilla tavalla ja on otettava huomioon ei vain kysymykset, ei vain kyllä tai ei vastaukset, vaan tämän tarkastusluettelon arviointi on globaali ja se on tehtävä ottaen huomioon useita elementtejä, lähteitä ja eri panoksia. No ketä varten tämä tarkastusluettelo sitten on? Erilaisille toimijoille. Venetsian komissio ei tuottanut tätä tarkastusluetteloa jollekin tietylle käyttäjälle. Sitä tulee käyttämään Venetsian komissio tietenkin, kun se tekee arvioita oikeusvaltiokysymyksistä. Silloin se tulee hyödyntämään tätä tarkastusluetteloa, mutta se on tarkoitettu myös valtion elimille, parlamentille, kaikille valtion viranomaisille, jotka haluaisivat arvioida oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen tasoa jossain maassa. Kansalaisyhteiskunta voi käyttää sitä. Useammat kansalaisjärjestöt useissa maissa ovat kääntyneet puoleemme ja haluavat saada jonkinlaista suuntaa siinä, miten käsitellä oikeusvaltiokysymyksiä maassaan paremmalla tavalla. Sitten kansainväliset järjestöt tulevat käyttämään tätä, kun ryhdymme työstämään tätä tarkastusluetteloa. Mm, Euroopan unionin mekanismia ei ollut vielä olemassa, mutta uskomme, että se sopisi tähän. Mitä näissä tässä tarkastusluettelossa on uutta? No, vertailuarvot, tarkastuslähteet, metodi eivät ole uusia. Togenburg juuri sanoi, että on niin paljon tietoa olemassa, jotka tulee Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta, Euroopan unionista, perusoikeusvirastosta, yhdistyneestä kansakunnista, kansalaisyhteiskunnasta. Meillä on paljon lähteitä, kaikki on käytössä, mutta se mikä meidän mielestämme puuttui oli tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa, syvällinen kaikkien asioiden tarkastelu, koska ei ole sama asia tarkasteleeko yhtä tiettyä ongelmaa vain, mutta ei sitten tarkastele samalla koko kontekstia. Ja kun me teemme tämän, niin teemmekö tämän aina samalla johdonmukaisella tavalla? Käytämmekö aina samaa lähestymistapaa, samoja vertailuarvoja? Olemmeko avoimia siinä, millaisia ovat kysymystemme lähteet? Kun arvioimme tuon valtion lainsäädäntöä? Tietääkö valtio, mitä, me, eh, mitä vertailuarvoja käytämme? Käytämmekö kaikkien valtioiden suhteen samoja vertailuarvoja? Olemmeko niin objektiivisia kuin voimme olla? Olemmeko yhtä objektiivisia kuin toisten valtioiden kohdalla? Eh, tarkoituksena on luoda selkeät pelisäännöt kun puhumme oikeusvaltioperiaatteesta, kun käsittelemme näitä oikeusvaltiokysymyksiä, niin tuon valtion täytyisi ymmärtää, mistä me oikein puhumme, miltä pohjalta, millaisen tarkastelun aiomme tehdä, ja valtion täytyisi ymmärtää, että teemme saman asian aina, kun käsittelemme oikeusvaltiokysymyksiä nämä EUn uudet puitteet oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi oikeusvaltion mukaan komissio voi pyytää neuvoa Venetsian komissiolta. Komissio voi kysyä näitä lausuntoja tai perustuu tai tarkastella olemassa olevia lausuntoja, joita olemme tehneet yksittäisistä kysymyksistä joissain valtioissa. Se voi tarkastella oikeusvaltioperiaatetta koko tarkastusluettelon kautta tai osan kautta, mutta tietenkin komissio voi myös käyttää tuota tarkastusluetteloa kääntymättä Venetsian komission puoleen. Ja nyt lopuksi haluaisin toistaa, että oikeusvaltioperiaatteen täysi täytä, saavuttaminen on utopia. Yksikään valtio ei ole sitä täysin saavuttanut. Jokainen valtio voi sen periaatteessa saavuttaa. Joten oikeusvaltioperiaatteen noudattamista on jatkuvasti tarkastettava. Ja tämä tarkastusluettelo ei ole kattava eikä lopullinen. Se hyväksytään todennäköisesti maaliskuussa. Se on vielä työstämisen alainen, mutta me ryhdymme sitä käyttämään ja toivottavasti se tuottaa niitä tuloksia, joista teille kerroin. Kiitoksia. Thank you very much for that presentation. Kiitos tästä puheenvuorosta. Varmasti kysymyksiäkin vielä kuulemme. Nyt viimeinen puhuja, tohtori Julinda Pekviraj Binghamin keskuksesta Britannian lakiinstituutista. Hän esittelee meille lyhyesti neuvottelutilanteen globaalien indikaattoreiden osalta. Ja varmasti tarjoaa meille myös esimerkkejä siitä, miten kansalliset indikaattorit voidaan huomioida, erityisesti Saksasta ja yhdistyneestä kuningaskunnasta. Olkaa hyvä, tohtori. Kiitos. So the, um, What I would like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tuoda tietoonne toisenlaisen ulottuvuuden, jossa tulevien 15 vuoden aikana oikeusvaltio nämä muut kysymykset tulevat akuuteiksi. Kun ajatellaan kestävän kehityksen tavoitteita, joista sovittiin New Yorkissa syyskuussa 2015 yleiskokouksessa – tässä on lyhyt katsaus siitä näistä kolmesta tärkeimmästä aiheesta, joista tulee nyt puhumaan. Haluaisin käsitellä sitä, kuinka kestävän kehityksen tavoitteet eroavat vuosituhattavoitteista ja kuinka tärkeintä on nämä 16 tavoitteet, tavoitteet 16, jotka koskevat oikeusvaltiota ja oikeussuojakeinoja Puhun myös globaalien ja kansallisten indikaattoreiden tunnistamisesta ja siihen liittyvästä prosessista. Ja lopuksi haluaisin vielä keskustella kahdesta esimerkistä kansallisia menettelyjä koskien Iso-Britanniassa ja Saksassa. Eli nyt nämä vuosituhat tavoitteet ja kestävän kehityksen tavoitteet. 2000-2015 meillä oli nämä vuosituhatke tavoitteet ja kestävän kehityksen tavoitteet ulottuvat vuoteen 2030 mennessä. Kestävän kehityksen tavoitteet SDG, t. tässä on kolmen ulottuvuuden kehitys mukana, taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristön ulottuvuus, ulottuvuus ovat kaikki mukana. Ensimmäistä kertaa myös kansalaisyhteiskunnan näkemykset on otettu mukaan ja sitä on kuultu useaan kertaan kansalaisyhteiskunnan panokset otettiin mukaan SDGtä käsittelevään lopulliseen tekstiin. SDG, kestävän kehityksen tavoitteet, ovat myös yleismaailmallisia soveltamisalta. Ne eivät koske ainoastaan kehittyviä maita, vaan kaikkia YK jäsenvaltioita. Tämä on erityisen tärkeää näiden tavoite 16 tavoitteiden kannalta. Kuten totesin, ne koskevat oikeusvaltio- ja oikeussuojatavoitteita. Ja tässä sitoumuksessa pyritään parantamaan järjestelmiä näiden asioiden osalta. Ja sillä puututaan paitsi kehittyvien myös kehittyneiden maiden tilanteeseen, joten myös Iso-Britannia ja Saksa voivat tehdä parannuksia oman oikeusjärjestelmänsä ja oikeusvaltiojärjestelmänsä osalta. Sitten SDGn innovaatio, innovatiivisesta näkökohdista haluaisin keskittyä nyt erityisesti tähän tavoite 16 asiaan, jossa on nämä kolme osaa. Edistetään rahanomaisia, inklusiivisia, osallistavia yhteiskuntaisia, yhteiskuntia ja tarjotaan oikeussuoja kaikille ja rakennetaan vastuuvelvollisuutta osallistavia järjestelmään kaikilla tasoilla. Tavoite on vielä sitten täsmällisemmissä tavoitteissa eritelty erityisesti no, tavoite 16.3 koskee asiaa, josta tänään puhumme, eli sen tarkoituksena on edistää oikeusvaltiota kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja varmistaa tasavertaiset pääset oikeu- tasavertainen mahdollisuus hyötyä oikeussuojasta kaikille. Oikeusvaltioon pääseminen on tietenkin pitkän aikavälin tavoite ja tavoite kattaa myös sen, koska sinähän puhutaan oikeusvaltioon pääsemisen edistämisestä eikä varmistamisesta. Termi vaihdettiin neuvotteluiden aikana. Edistäminen on siis tarkoitus ja pyritään varmistamaan oikeussuojakeinot kaikkien käyttöön. Tässä siis fokusoidaan oikeusvaltion yhteinen elementin, eli tähän oikeussuojaan kaikille. Tämä on siis tavoite. Neuvottelut etenevät ja tarkoituksena on tunnistaa indikaattoreita ja tavoitteita varten, kuinka voimme varmistaa, että jossakin valtiossa on oikeussuoja taattu kaikille esimerkiksi. Seuraavassa diakuvassa vasemmalla puolella luettellaan teknikkoryhmän jäsenet. Kyseessä on tilastotieteilijöitä, joissa, jotka pyrkivät tunnistamaan globaaleja indikaattoreita kaikkia tavoitteita varten, mukaan lukien tavoite 16.3. En tiedä, mahdatteko pystyä lukemaan tätä tekstiä. Teksti on aika pientä pränttiä. Yhdistynyt kuningaskunta sitä johtaa siellä Tansania, Uganda, Botswana, Kamerun niin muut ovat mukana Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta meillä on Kanada, Ranska, Saksa, Alankomaat ja Ruotsi. Nämä ovat kyseisen ryhmän jäseniä. Kyseessä on teknisen tason ryhmä. Mukana on tilastotieteilijöitä kansallisista tilastokeskuksista. Ja tämä ryhmä on nyt saanut aikaan useita ehdotuksia. Esittelen teille niistä kolme. sitten aloitan tuolta loppuusta, koska nämä kaksi ensimmäistä ovat sellaisia, jotka ovat tällä hetkellä luonnosasiakirjassa, joka esitellään Yhdysvaltojen tilastovirastolle ensi vuoden maaliskuussa, ja tämän jälkeen se esitellään keskustelua varten poliittiselle enimelle yhdistyneissä kansakunnissa eli YK jäsenvaltioille, hallitusten edustajille siellä. Valitettavasti suuntaus on ollut sellainen, että on pyritty vesittämään indikaattoreiden sisältöä. Kuten näette näistä kahdesta ensimmäisestä indikaattorista, siellä painopisteenä on rikosoikeus. Siinä ei siis oikeastaan mennä tähän oikeussuoja-asiaan kunnolla. Siinä ei tehdä eroa hallinto-oikeuden, rikosoikeuden ja siviilioikeuden välillä ja, ja tämä on hyvin kapea indikaattori. Sen sijaan tämä kolmas indikaattori oli ensimmäinen, jota alun perin ehdotettiin, ja se on edelleen Yhdysvaltojen, Kanadan ja tärkeimpien kansainvälisten järjestöjen ja organisaatioiden tukema, kuten Maailmanpankki ja muut, se on laajempi indikaattori ja sen tarkoituksena on mitata mi- sellaisten maiden tilannetta, jossa on ollut riitoja viimeisen 12, vuoden kuuka- 12 kuukauden aikana ja joilla on käytetty muodollista, epämuodollista, vaihtoehtoista tai perinteistä riitojen ratkaisumekanismia ja ja uutuus on se, että siinä ei käytetä ainoastaan tilasta tietoja siitä, kuinka paljon tuomareita on käytössä ja kuinka kauan menettelyt ovat kestäneet ja niin edelleen, vaan siinä otetaan huomioon myös käyttäjien vaikutelmat. Ei ainoastaan ole mukana siis institutionaalinen perspektiivi, vaan myös käyttäjien vaikutelma. Siinähän puhutaan mekanismien reiluudesta. Tämän tyyppi tyyppistä tietoa voidaan saada kyselyjen kautta käyttäjiltä. Kotitalous kyselyjen kautta myös tällaista tietoa voitaisiin tulevaisuudessa saada. Sellaista ei vielä ole käytössä. Sitten seuraava kuvaa aivan lyhyesti näistä kahdesta esimerkistä. Maailmanlaajuisten indikaattoreiden lisäksi valtiot ja alueet voivat hyväksyä niitä koskevia indikaattoreita. Mallit ja menettelyt, joiden kautta indikaattorit tunnistetaan, eroavat toisistaan. Tähän mennessä kunkin, kullakin valtiolla on ollut omat tapansa toimia. Saksan malli on hyvä. Se on kaikkein edistyksellisin. Siinä pyritään tunnistamaan kehityksen painopistealueita, mutta lisäksi mukaan on otettu kahden tason tarkistuksia Yksi niistä koskee hallituksen neuvoantavaa neuvostoa, joka koostuu asiantuntijoista ja joka neuvoo hallitusta koskien hallituksen suunnittelemaa uutta politiikkaa, jonka tarkoituksena on päästä näihin tavoitteisiin. Tämän lisäksi on parlamentaarinen puolueiden välinen komitea, jossa mitataan ja arvioidaan sitä, kuinka on edistytty tavoitteisiin pääsemisessä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on kehityskysymykset kuuluvat näihin alueille palautettuihin toimivaltuuksiin. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on siis toimittu autonomisesti. Wales ja Skotlanti ovat tähän mennessä aloittaneet julkisen kuulemisen. Englannissa ei ole ryhdytty vielä mihinkään toimiin, mutta on tärkeää, että mahdollisesti olisi ryhdyttävä keskitettyihin toimiin yhdistyneen kuningaskunnan tasolla. Um, Kiitos kaikille puhujillemme. Meillä on nyt noin 20-25 minuuttia aikaa kysymykselle, joten mennään heti varjoesittelijöiden puheenvuoroihin. Edustaja Engel. Thank you, Claude. Um... Kiitoksia, Claude. Minulla olisi yleinen kysymys kaikille. Se ei ole edes niin paljon kysymys ja johtopäätös, jonka teen itse kaikista näistä yrityksistä määritellä, mikä on mitä. EUlle sopiva demokratia tai ihmisoike- e- perusoikeus standardin määrittely on vähän, varmaan vähän sama kuin yrittää määritellä, onko Kiinan markkinatalous. Meillä on viisi kriteeriä Euroopan unionissa se määrittely. Yhdysvalloilla on toiset kriteerit, Brasilialla toiset ja kaiken tuon keskellä jossain vaiheessa tulemme varmaan siihen tulokseen, että se on markkinatalous ei siksi, että se on, vaan koska meidän on tultava siihen johtopäätökseen. Euroopan neuvoston standardit on olemassa, mutta voisin varmasti puolisen tusinaa jäsenvaltioita Euroopan neuvostosta mainita, jossa uskon, että oikeusvaltio periaate, demokratia ja muut standardit ovat todella kaukana mitään hyväksyttävää tasoa. Kuitenkaan Euroopan neuvosto ei ole erottanut ketään pitkään aikaan, siihenkin varmaan on syynsä. Se asia, johon minä aina palaan, kun kuulen äh, asiantuntijoita ja teette tätä ihan ammattimaisesti, on se, että demokratia ja oikeusvaltioperiaate ei ole laskettu Tavissa ei ole standardisoituja lukuja ja mallia ja, laskelmia, jonka avulla voidaan sitten katsoa, että tämä toimii ja tämä ei toimi, ainakin tällä mantereella, jossa meillä on hyvin erilaisia mm, hallinnon muotoja. Meillä on diktatuureja, joitakin vähän aikaa sitten vasta meillä on valtioita, joilla on tuhansia vuosia vanha, vanho ja oikeu, vanha oikeusvaltioperiaate ilman kirjoitettua perustuslakia. Puheenjohtaja varmaan tietää tämän. Minä kovasti pidän tästä lähestymistavasta, joka Rova Granata Meninginillä oli alussa, kun hän sanoi, että Venetsian komissio tuli siihen tulokseen, että ei tarvita määritelmää tässä asiassa. Tarvittiin yhteisymmärrys yhteisistä ydinelementeistä. Ja tätä minä kovasti toivoisin myös Euroopan unionissa. Ja tämä vie minut takaisin erään asiaan, jonka Sofi tietää ja monet muutkin. Nimittäin se, että pitäisi määritellä, onko eurooppalainen malli, eurooppalainen hallinnon logiikka, jossa mm, tava, tapa, jolla yritämme, olemme päättäneet, että haluamme tulla hallituksi. Ja tässä on joitakin yksinkertaisia elementtejä, varmasti mitattavissa mutta myös ehkä myös tunnettavasti olevia. Esimerkiksi tämä Tämä on mielivaltaisuuden puute esimerkiksi ja se, että kansalaisilla on se tunne, että heillä on asiat käsissään ja se, mitä valtio ja yhteiskunta tekevät, on sitä, mitä he haluavat tehdä. Ja jos he eivät sitä halua, he voivat muuttaa asian. Tähän varmaankin pohjaamme toimintamme. Minä en mitenkään, ähm, minua eivät haittaa erilaiset tulostaulut ja indikaattorit ja muut, mutta mielestäni sopii paremmin teknisiin kysymyksiin kuin johonkin niin eteeriseen kuin demokratia ja oikeusvaltioperiaate. Äh, Beno. Kiitos Frank. Monika Benova, olkaa hyvä.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 Meillä on tämä oma-aloitteinen mietintö valiokunnassamme. Minulla on konkreettinen kysymys. Tällä viikolla meillä oli täällä toimittajia jäsenvaltioista, jotka osallistuivat äh, maahanmuuttokriisiin liittyviin seminaareihin. Eilen minä kaksi tuntia tapasin sovakelaisia toimittajia ja minulta kysyttiin toimenpiteistä, joita voisimme soveltaa, kun ei noudateta velvoitteita. Yksittäiset jäsenvaltiot eivät noudata velvoitteita. Te esititte kysymyksiä siitä, mikä tulee perusperiaatteisiin ja perusoikeuksimme ja kuinka meitä voidaan pakottaa maahanmuuttokriisin yhteydessä täyttää näitä perusvelvoitteita. Jotkut jäsenvaltiot, kuten minun jäsenvaltioni Slovakia, eivät toimi näiden periaatteiden mukaisesti. Ne eivät ole valmiita osallistumaan yhteisiin päätöksiin. jäsenvaltioissa – syntyy tilanteita, jotka todella ovat perusoikeuksien noudattamisen rajalla ja näitä tilanteita, niitä tuetaan uusilla laeilla. Mikä on teidän näkemyksenne ja niiden elinten näkemys, jota täällä edustatte? Siis kyse on Euroopan unionin jäsenvaltioista. Miten näitä valtioita voidaan rankaista konkreettisesti? Meidän valiokunnassamme olemme usein keskustelleet siitä, kun perusoikeuksia on rikottu eh, jäsenvaltioissa. Suurin osa meistä, jotka ovat varjoesittelijöitä tällaisissa asioissa ovat jo pitkään seuranneet perusoikeuksien noudattamista jäsenvaltioissa. Olemme tehneet hyviä mietintöjä aiheesta, mutta näitä valtioita ei mainita nimeltä, ei aseteta tietoisuuteen, jos emme ole riittävän johdonmukaisia. Emmekä noudata tätä rangaistusmenettelyä niitä jäsenvaltioita kohtaan, jotka eivät konkreettisesti noudata perusoikeuksia, niin silloin me tulemme aina vaan olemaan tällainen keskustelukerho, joka kyllä mainitsee ongelmia, mutta ei tarjoa kansalaisille mitään konkreettisia ratkaisuja. Ja se tilanne, jossa me nyt olemme EU:ssa, puhutaan Schengenin lopusta, puhutaan mahdollisista uusista säännöistä. Tämän tilanteen pitäisi nyt luoda meille se mahdollisuus, että luisimme rangaistusjärjestelmän omille jäsenvaltioillemme, valtioille, jotka eivät noudata perusoikeuksia. Shoot. Edustaja Kirkhope. Short Aivan lyhyt puheenvuoro, puheenjohtaja. Näyttää siltä, että säännöt, tulostaulut, seurannat, kaikki toki on hienoa, mutta täytyy katsoa, miten tehokas tämä kaikki sitten oikein on. Väistämättä suvereenisuus jäsenvaltioissa ja myös EUn lainsäädännön täytäntöönpano tässä törväävät keskenään. Tässä valiokunnassa ja myös muualla parlamentissa me käymme säännöllisesti lukuisia keskusteluja, joissa keskustelemme, käsittelemme tiettyjä jäsenvaltioita ja pohdimme sitä, täyttävätkö ne tavoitteet vai eivät, tai velvoitteet. On hyvin vaikeaa päästä täyteen objektiivisuuteen, kun kyseessä on poliittinen järjestelmä, niin että tältä pohjalta voitaisiin sitten tehdä arvioita. Näyttää siltä, että tässä me emme onnistu. Voimme järjestää vaikka kuinka paljon näitä tulostauluja, mutta loppujen lopuksi, mitä sitten jatkossa tulee? Minkälaisia valtuuksia meillä on, josko mitään, jotta voimme kaiken tämän täytäntöön panna? Pakotteista puhutaan usein, mutta tästä tulee varsin subjektiivinen asian käsittely, niin kuin olemme tässäkin valiokunnassa todenneet. Monin tavoin toki tämä keskustelu on hyödyllistä, mutta tässä on tämä perustavanlaatuinen yhteentörmäys ja niin kauan kuin se on olemassa, emmekä pääse täyteen objektiivisuuteen, mitä tarvittaisiin, on hyvin vaikeaa nähdä, miten asiassa edettäisiin. Työ on tärkeää, mutta minusta meidän on oltava realisteja ja käytännönläheisiä. Spinelli. Kiitos edustaja Spinelli, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin vähän alusta ja sitten esittää pari kysymystä. Ensinnäkin lähtisin siitä, että Granata Mingini täällä totesi, että oikeusvaltioon täydellisesti pääseminen on utopia. Minun mielestäni on hieman vaarallista sanoa näin. Toki se on vaikeaa, että saavutetaan täydellinen oikeusvaltio, mutta ei se mikään utopia ole. Utopiahan tarkoittaa, että sellaiseen ei voida päästä. Ikään kuin sanoittaisin, että uudistukset, reformismi olisi jotenkin, reformismi olisi utopia utopiaa ja sitten vain säilytetään, mitä meillä on, koska mitään vallankumousta ei enää ole, eikä uudistuksiakaan voidaan, ei voida tehdä, joten mitään meille ei enää sitten jäisi. Tästä seurauksena on se, että Euroopassa rikottaan niin laajasti oikeuksia koskien pakolaisia ja vapaata liikkuvuutta muun muassa, että, että jos nyt sanotaan, että oikeusvaltion pääseminen on utopia, oppia, niin vaarana on, että, että tässä vain sitten keskustellaan ja järjestetään keskustelukerhoja, niin kuin täällä joku kollega sanoi, koska oikeusvaltio edellyttää toimintaa. Sitten me, Messu puhui valvonnasta, ohjausjakson valvonnasta. Ja on todettu, että tähän liittyy erityisesti jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmän uudistukset. Haluaisin nyt kysyä, kun nyt on paljon jo tutkimuksia olemassa monista oikeuksista, joita on rikottu koskien artiklaa 2 tai perusoikeuskirjaa, koskien jos jakson aikana hyväksytyjä poliitikkoja, niin tulevat myös nämä muut rikotut oikeudet huomioitua? Sitten toinen kysymys. Mitä olette mieltä siitä, että Iso-Britannia on pyytänyt opt-out-vaihtoehtoa Euroopan unionin oikeusjärjestelmästä ja kahdesta tuomioistuimesta. Onko tätä asiaa tutkittu Euroopan neuvostossa tai Euroopan unionissa. Kiitoksia. Um, um, Kiitos Barbara. Kolme jäsentä haluaa vielä käyttää puheenvuoron ja lista suljetaan. Kaikki he ovat olleet käsittelemässä aktiivisesti näitä kysymyksiä, joten pahoittelen, että joudun pyytämään puhumaan mahdollisimman lyhyesti muutaman minuutti. Lopes Aguilar ja Ana Gomez ja Sofi. Juan Fernando, kaksi minuuttia puheaikaa. Toki meillä on kova aikapaine, mutta en haluaisi nyt hukata mahdollisuutta kuulla Venetsian komission edustajan näkemyksiä vertailuarvoista ja siitä, miten kohtelemme turvapaikanhakijoita jäsenvaltioissa. Kyse on Euroopan unionin jäsenvaltioista. Onko huomattavia eroja siinä, miten kunnioitamme perusoikeuksia, jotka on kirjattu perusoikeuskirjaan Euroopan unionissa. Ne suojaavat Euroopan unionin kansalaisia ja myös ulkomaalaisia silloin, kun he tulevat kolkuttelemaan ovellemme. Tässä ajattelen Unkaria ja myös Espanjaa eteläisellä rajalla silloin kun kyse on näistä pikakäännytyksestä mahdollisten turvapaikanhakijoiden osalta, niin että heille ei anta mahdollisuutta edes tulla kuulluksi. Kiitos. Kiitos lyhyestä puheenvuorosta. Anna. Yes, I, I also think it's very, oh, very nice to have niin, minäkin. Minustakin oikein hyvä, että meillä on näitä menettelyjä ja standardeja mutta ne olisi täytäntöönpantava ja katsotaanpa mikä on unionin tila. Se on kyllä kauhistuttava, täytyy sanoa. Suhteellisesti katsottuna uskon, että voimme olla ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet, mutta kyllä meidän on aika surullinen yhteenveto vetää viime ajoista. Emme ole selviytyneet sitoumuksistamme ja velvoitteistamme oikeusvaltion osalta. Minäkin olen sitä mieltä, että ei sovi, että puhutaan oikeusvaltiosta ikään kuin utopiana, johon ei koskaan päästä, koska emmehän me sitten taistelisi oikeuden puolesta ja haluaisi kehittää oikeusjärjestelmiä. Joskus se on utopia, johon ei koskaan päästä. En usko, että tämä oli tarkoituksenakaan, mutta en usko, että tämä on oikea sanaa kuvailla tilannetta. Minä arvioin tilanteen niin, että se on hyvin surullinen. Tulen Troikan maasta. Troikkaa saa ajankaan lisää köyhyyttä, lisää epätasa-arvoita. Kolma, kolmasosa lapsistamme on köyhyydessä. Se kertoo paljon kestävästä kehityksestä. Korruptiota, verotuksen epäoikeudenmukaisuutta ja muuta on myös. Eikä tämä koskaan ainoastaan jäsenvaltion tasoa, vaan komissionkin tasoa. Komissio on pettänyt meidät. Tämä on poliittinen kysymys, korruption torjunta. Missä komissio torjuu korruptiota? Ei minua kiinnosta nämä kertomukset, jos ei mitään toimintaa ole, jos kertomuksella vain peitellään tärkeitä juttuja, niin kuin tehtiin, niin kuin siellä oli tapaus, joka tapahtui Portugalissa ja toinen Saksassa – tai, tai, tai Unkarin tilanne. Mitä me teemme perusoikeuksien osalta, Unkarin käyttäytymisen osalta? Ja tämä pakolaiskriisi tietenkin ei ole tietenkään vain Unkarin ongelma. Kyllähän täällä se äh, aitoja rakennelleen puheenjohtaja Tuskkin pyysi, että turvapaikan hakijat pidätettäisiin. Viimeinen kysymykseni. Kuinka on mahdollista, että komissio, neuvosto, jäsenvaltiot kääntävät eh, katseensa muualle, kun kuitenkin EUn kansalaisia kohdennetusti tapaitaan yhden, yhden jäsenvaltion taholta, yhdistyneen kuningaskunnan taholta. Missä ovat ihmisoikeudet, missä oikeusvaltiot? Thank you. Rafi, meillä on vain 10 minuuttia vastaukselle aikaa. Topic of this. Kiitos. Haluaisin palata aamun aiheeseen. Havaitsen, että on monia aiheita, joista ihmiset haluavat puhua. Uh, Hyvät kollegat, kuuleminen jatkuu edelleenkin. Yrittäkääpä olla sen verran hiljaa, että kuulemme puhujaa. Niin yksi kommentti ja yksi kysymys. Olisi hyvä, jos panelistit voisivat keskittyä vastauksissaan nimenomaan indikaattorikommentteihin ja kysymyksiin Sehän on tämänpäiväinen aiheemme. Timothy Kirkhope on hieman skeptinen sen suhteen, voidaanko indikaattoreita kehittää ja puhumattakaan niiden täytäntöönpanosta soveltamisesta. Eihän se helppoa ole tietenkään. Se, että oikeusvaltio, periaatteet ja demokratia on hyvin vaikea mitattavaa, niin ei se tarkoita sitä, että se olisi tärkeää tai että olisi aivan mahdotonta kehittää indikaattoreita indikaattorit eivät ole mitään mittatikkuja, vaan ne ovat nimenomaan indikaattoreita nimensä mukaisesti. Ne voivat mitata jotakin kouriin tuntuvaa ja konkreettista asiaa. Minulla olisi kysymys Tokenburille. Hän mainitsi EFRES-verkon. Se on oikein hyvä ajatus. Miksi tällaista välinettä ei voitaisi pyrkiä kehittämään? Kenties komission voisi ajatella tätä, onko työ jo aloitettu? No. Rova Missu, voisitteko vastata ja pahoittelen nyt tämä, tätä aikapulaa. Kiitoksia oikein paljon. Minä keskityn tämän paneelin kysymyksille, tämän paneelin esitettyjen kysymysten vastaamiseen. Ja voimme sitten tämän paneelin ulkopuolelta keskustella monista muista kysymyksistä, joita teillä on, mutta ei nyt, sanoisin. Minä olen täysin samaa mieltä Sofiin kanssa, ensimmäisen pointin kanssa, että oikeusvaltioperiaate on erittäin tärkeä. Enkä minä näe, miksi me teemme paljon asioita eh, saadaksemme asiat kuntoon. Tiedän, että on paljon haasteita. Tiedän, että joskus haasteet eh, tulevat nopeammin kuin meidän vastauksemme. Mutta me vastaamme, vastaamme useissa tapauksissa ja noudattaminen ja täytäntöönpano ja rikkomismenettely ja maahanmuuttokysymyksissä, näkin, äh, niitäkin arvioidaan nyt. Jotkut näistä kysymyksistä, joita panelistit esittelivät, ähm, oikeuskäyteen pääsy, vaihtoehtoisriitojen ratkaisumenettelyt, ehkä näitä on kehiteltävä enemmän. Ne ovat olemassa tuossa tulostaulussa, joka meillä on, ja ne ovat vertailukelpoisia olleet myöskin sen kolmen vuoden ajan, mitä meillä on tuo tulostaulu ollut. Ja lopuksi haluan sanoa, että kun me kerran kaikki uskomme, että oikeusvaltio periaate on niin tärkeä, ja kun me kerran olemme luoneet Euroopan oikeusvaltioperiaatemekanismin, niin hyödynnetään sitä, eh, tehdään työtä. Ja minä todella haluaisin nähdä teidän työnne tuloksen, koska eh, kun meillä on käsin kosketeltavia asioita, voimme mennä eh, pidemmälle. Tämä on asia, jossa meidän on toimittava myös käytännönläheisesti. nyt minun täytyy lähteä, koska minulla on toinenkin kokous, mutta kyllä mielelläni olen teidän käytettävissänne. Tiedän, että teidän täytyy poistua. Arvostan kovasti kärsivällisyyttänne. Olette jo hieman myöhässä. Nyt voimme mennä herra Togenburin vastaukseen. Jos voisitte vastata kysymyksiin ja myös kirjallisesti myöhemminkin on mahdollista. Ihan lyhyesti Efriksestä emme vielä ole aloittaneet sitä koskevaa työtä. Mieluummin ottaisimme pohjaksi vahvan konsensuksen instituutioiden välillä, koska kokemus osoittaa, että tietokantojen on oltava kestäviä. Haluaisimme, että Euroopan neuvostokin on mukana ja muut tärkeät toimijat samoin. Olemme siis valmiita, mutta ehkä olisi hyvä vielä saada instituutioiden välistä yhteisymmärrystä tämän taakse. Sitten toinen asia näistä indikaattoreista. Havaitsin, että täällä on hieman skeptisismiä, niin että indikaattorit ovat vain nörtejä varten. Kuitenkin haasteet ovat, eivät poliittisesti koske näitä valvontaa, vaan, vaan täytäntöpanoa. Indikaattoreita tarvitaan myös täytäntöpanoa varten, ei ainoastaan valvontaa varten. Uskon, että olisi hyvä, että että se otettaisiin huomioon Euroopan neuvostossa ja vuotoisissa oikeusvaltioarvioinnissa. Voitaisiin toimia indikaattorin avulla tähän tehokkaammin myös täytäntöpanon osalta. Tarvitaan jäsenneltyjä vuoropuheluja ja se edellyttää indikaattoreita. Kiitos, kiitos myös vastauksen lyhyestä. Simona, ihan muutama lause varmaankin. Sure, sure, Simona, uh, Hiljaisuutta saliin, mutta nyt uh, Simona muutaman lauseen vastaus ja kirjallinen vastauskin on jälkikäteen mahdollinen. Just... Kiitos. Aivan lyhyesti. Arviot ovat välttämättömiä, niitä toteutetaan eri tahoilla. Sitten pakotteisiin liittyy lukuisia kysymyksiä. Arviot tulevat ensin. Välttämättä tarkoituksena ei ole pakotteiden rangaistusten toteuttaminen tämän jälkeen, mutta katsomme, että arvioiden tekeminen objektiivisen, perusteellisen, johdonmukaisen ja tasa-arvoisen kriteeristön puitteilta menettelytavassa olisi hyvin tärkeää. Kiitos. Sitten tohtori Pekiraj, olkaa hyvä samassa hengessä. Idea Ihan lyhyesti tämä ajatus siitä, että meillä olisi mitattavia indikaattoreita, on, menee juuri sitä kritiikkiä vastaan, että oikeusvaltioperiaate eh, on konsepti, jota ei voida mitata. Ja lopulta ne ovat vain poliittisia sitoumuksia, riippuvat hyvin paljon poliittisesta tahdosta, eikä niitä, sitä voida mitenkään tarkistaa, ellei meillä ole tällaista vahvaa ö, toimintatapaa ja rangaistuksia, joten ajatus siitä, että pohdittaisiin, että kuinka tärkeitä indikaattorit voivat olla. Kiitokset vieraillemme, puhujillemme ja myös jäsenille tämä kuuleminen oli erinomainen. Kiitoksia oikein paljon. Seuranta jatkuu. Kiitos Varjo esittelijöille ja jäsenille. So colleagues, if you um, want to settle down. Kollegat, jos nyt asettutte paikoillenne, muistutan, että käynnistimme kuulemisen käymällä lävitse tämän päivän ohjelmaa. Esityslistan hyväksyminen olisi vuorossa jos kaikki nyt asettautuisivat paikoilleen. I begin with the adoption of the agenda. Hyväksymme esityslistan. Jos vastustusta ei ole, esityslista on hyväksytty. Muutama asia ennen kuin pääsemme äänestämään. Puheenjohtajan ilmoitukset, kieliprofiili, tulkki, tulkkaus tavanomaiseen tapaan. Muutama kieli puuttuu ja sitten koordinaattoreiden suositukset, äh, esittelijöiden nimeäminen. Minä olen neuvoston päätöksen esittelijä silloin, kun kyseessä on automaattinen tiedonvaihto ajoneuvorekisteröinnistä Latviasta. Poikkeuksellisesti otan tämän mietinnön itselleni. Valero Budil vihreistä on nimitetty äh, lausunnon valmistelijaksi. Aiheena direktiivi, jolla muutetaan neuvoston direktiiviä ja tämä liittyy aseiden hallussapitoon. Sääntö 54 IMKO-valiokunnan kanssa. Ja sitten esittelijöiden nimittämisestä vielä koordinaattoreiden suosituksen mukaan. Laura Agea EFDD-ryhmästä on nimitetty esittelijäksi. Aiheena MFFn vaalien jälkeinen tarkastaminen kaudelle 14.20 ja parlamentin panos ennen komission ehdotusta. Hyväksyykö valiokunta nämä suositukset? Näin, ne on hyväksytty. Kollegat, nyt pääsemme äänestämään. Ensin tarkistamme, että kaikilla on äänestyskortti. Jos äänestyskorttia nyt ei ole, niin nostakaapas kättä ylös. Okay, no one, I know that no one has indicated that they... Kukaan ei ole kertonut, että ei olisi korttia mukana. Eli en laske mitään ääniä muutoin kuin kortin kautta. Tämä on äänestys, Tämä täytyy sanoa teknisistä syistä ihan ääneen. So, it's kind of unusually quiet. Onpas oudon hiljaista. En tiedä, mistä tämä johtuu. Onko nyt tärkeä äänestys tulossa vai? So, the next point on the agenda is the vote on the... Äänestämme. No niin, for balance, is there anyone late from any other group? <laughs> Onko muista ryhmistä vielä Matti myöhäisiä? Hekin voisivat istutua. No niin, kollegat. Esityslistalla äänestys sovitusta tekstistä, toimielineuvotteluista ja aiheena matkustajarekisteritietojen käytö. Haluaako esittelijä Hope käyttää puheenvuoron? You do have the option to say something. On mahdollisuus käyttää puheenvuoro ennen äänestystä. Jos nyt olette kohta esittelijöitä, niin Hope halutessaan voi käyttää puheenvuoron. Neuvoston parlamentin direktiiviehdotus matkustajarekisteritietojen käytöstä silloin, kun kyse on terrorismirikosten syyttämisestä ja vakavasta rikollisuudesta, esittelijä Hope. Äänestämme sovitusta tekstistä. Se on sovittu toimielinten välisissä neuvotteluissa. Kyseessä nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Okay. We're going to take the vote again. Okay. Colleagues, just to... Okay. That's fine. Colleagues, just exceptionally, I should ask... Poikkeuksellisesti haluan nyt vielä varmistaa, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. That is adopted hyväksytty äänin 38 puolesta, 19 vastaan ja kaksi tyhjää ääntä. Onneksi olkoon esittelijälle. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? I, I won't detain anyone this morning. Puheenjohtaja, en halua viivyttää ketään tänä aamuna, mutta haluaisin kiittää teitä ja tämän valiokunnan virkamiehiä ja kaikkia kollegoita riippumatta siitä, mikä heidän näkemyksensä on ollut. Prosessi on ollut erittäin pitkä ja olen oikein iloinen tästä tuloksesta. Mielestäni se kyllä osoittaa, kuinka paljon työtä on tehty. Minusta päätös on järkevää ja olen oikein kiitollinen kaikille asian osallistuneille. Kiitoksia. Kiitos kaikille osallisille. Äänestykset loppuvat, kollegat, ja voimme jatkaa esityslistan käsittelyä. Kiitos. Uh, yes, Madame Young is there. Mm-hmm. Congratulations. Colleagues, um, as I mentioned, we're going straight to the rest. Kollegat, niin kuin mainitsin, jatkamme suoraan esityslistan käsittelyä. Tiedän, että on vaikeaa poistua hiljaa, mutta pyytäisin sitä kuitenkin, koska me siirrymme jo seuraavan kohdan käsittelyyn. So leave quietly, please. We go to the next item. Menemme seuraavaan kohtaan. Kohtaan viisi esityslistalla avoimuus, tilivelvollisuus ja lahjomattomuus, integriteetti EUn toimielimissä. Esittelijänä edustaja Guillaume. Lau- lausuntoluonnos on kyseessä. No niin, melu vain pahenee eikä suinkaan vähene. Me käsittelemme nyt esityslistaa eteenpäin. Niin kuin tiedätte, maaliskuussa Juri Libe Afko järjestivät kuulemisen avoimuudesta, tilivelvollisuudesta, lahjomattomuudesta EUn toimielimissä. Kuuleminen perustui EUn lahjomattomuusjärjestelmä äh, seurantaan ja tässä on mukana myös Transparency International. AFKO tekee valiokunta-aloitteesta mietintöä tämän pohjalta. Esittelijä Guillaume Libessä esittelee nyt oman lausuntoluonnoksensa. Silvi, Saatte puheenvuoron ja hieman hiljaisuuttakin kaupan päälle. Silvi. Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän kyllä, että tämän äänestyksen jälkeen täällä vähän liikehdintää vielä on. Ennen kuin unohdan, haluaisin ehkä näistä määräajoista vielä kertoa tämän lausunnon osalta. Tarkistusten jättämisen määräaika libevaliokunnassa. valiokunnassa olisi 22. joulukuuta kello 12. Ja tästä voitaisiin äänestää valiokunnassa 25. tammikuuta. Aloitettiin tästä aikataulusta ehkä tämän helpompi. Näin sitten lausunnosta. Avoimuudesta olisi paljon puhetta, kaiken kaikkiaan paljon tästä ole puhuttu. Useat valiokunnat ovat antaneet lausunnon Gigold Afkosta mutta Inta, Juri, Envi ja Kont ovat myös valiokuntia, jotka antavat tähän lausunnon. Lausuntoja on paljon. Tästä syystä olen keskittynyt niihin kohtiin, jotka käsittelevät ainoastaan meidän valiokuntaamme ja pyrin hyvin rajoitetusti tätä käsittelemään, koska lausunnoilla on kovin rajallinen merkkimäärä. Olen jo kertonutkin muutamia viikkoja sitten varjoesittelyille seuraavista tärkeistä aiheista. Ensinnäkin haluamme toistaa pyytämme komissiolle niin, että esiteltäisiin e- e- ehdotus, jolla uudistetaan avoimuusrekisteriä ja mahdollisimman laajasti kuultaisiin eri tahoja sitä ennen. Tänään, tämän lisäksi pyritään komissiota jatkamaan neuvotteluja siitä, että Euroopan unioni liittyisi Greco-ryhmään, lahjonnan vastaiseen ryhmään. Edelleen pyydetään komissiolta tiedonantoa ilmiantajista 2016 ja että perustettaisiin riippumaton vahva syyttäjävirasto Eurooppaan, jotta voidaan tehokkaammin toimia unionin taloudellisiin etuihin kohdistuviin petoksiin. Edelleen olisi uudistettava asiakirjojen saamista ja parannettava lainsäädännöstä neuvotteluja ja myös kolmikantaneuvotteluja. neuvotteluja Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, ja pitkät ja tukevat minua tässä. Toimielinten olisi saatava käyttöönsä uskottava väline. Paljon on vielä tehtävä kuitenkin, kun pyritään puke- luomaan esimerkiksi tällainen julkista elämää koskeva viranomainen, jolla olisi riittävästi keinoja, jotka voisivat tietokoneen kautta toimia, mutta budjettirajoitukset eivät siihen varmaankaan, sitä eivät varmaankaan auta. Edelleen niin on tärkeää, että kansalaiset saisivat paremmin tietoa näistä ja tietäisivät, mitä ponnisteluja tehdään. Ja kansalaisten olisi hyvä myös ymmärtää, että edustajat joskus epäilevät ja ihmettelevät. Tarvitaan lisää avoimuutta. Tämä liittyy luottamuksen menettämiseen kansalaisten taholta. Ja kyseessä on myös pitkän aikavälin kehitys, joka kuvastaa medialojen muuttumista, jos mm, niin avoimuus on kaikkien jäsenten tehtävä, eikä sen kautta pitäisi viljellä epäluulon lisääntymistä poliitikkoja kohtaan. Tämä hyödyttää vain populisteja. Toivon, että pääsemme tasapainoiseen ratkaisuun tässä lausunnossa sekä täällä toimielinten välissä, että, välissä, että myöskin kansalaisten kannalta. Thank you, Sylvie. Um... Kiitos, Silvi. Onko muita kollegoita paikalla? Roberta Metsola, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia Claude. Rastehovski on pyytänyt minua puhumaan tästä aiheesta. Onko tämä nyt oikea hetki tehdä niin? Kyllä, hyvä. Tomaksen puolesta, joka on EPPn varjoesittelijä. Hän haluaisi kiittää edustaja Guillaumea hänen lausuntoluonnuksestaan. Lausunto sisältää kaiken sen, mistä sovittiin varjoesittelijän kokouksessa. Kuitenkin herra Dehovskin näkemys on se, että lausunto on liian yleinen tämän valiokunnan edun mukaista olisi, että meillä olisi vahva ja hyvin konkreettinen lausunto tästä aiheesta, koska se ei koske pelkästään parlamenttia, vaan koko EUn ja toimielinten toimintaa. Me tarvitsemme avoimia EUn toimielimiä. Esimerkiksi me uskomme, että tämä EUn lobbareiden avoimuusrekisteri, joka on pakollinen, jonka varapuheenjohtaja Timmermans nosti esiin AFKO kokouksessa on hyvin monimutkainen kysymys ja ta- sitä täytyy keskustella enemmän. Kun on kyse ilminantajista, Herra Dehovski sanoi, että eh, me tarvitsemme varmasti vähimmäissääntöjä heidän suojelukseen, mutta näistä säännöistä pitäisi kunnolla keskustella. Eh, sitten kolmikantaneuvotteluiden avoimuudesta me tulemme herra Schulzin kirjettä noudattamaan, jonka mukaan kolmikantaneuvottelut ovat erityinen ja epämuodollinen neuvotteluiden muoto, joita ei pitäisi välittää suoratoistona verkossa. Kuitenkin neuvotteluiden tilasta pitäisi avoimuuden takia kertoa säännöllisesti valiokunnalle. Haluaisimme myöskin Liben EU-virastojen avoimuuden ottaa esille, erityisesti e, niiden johtajien ja varajohtajien nimittäminen ja valitseminen. Lisäksi herra Hoski halusin sanoa, että EPP-ryhmä yrittää aina löytää oikean tasapainon avoimuuden ja tietosuojan välillä, ja näin pitäisi olla myös tässä lausuntoluonnoksessa. Kiitoksia. Thank you very much, Roberta. Kiitos, Roberta. Vielä yksi jäsen haluaa käyttää puheenvuoron. Anna Gomes. Welcome. Minäkin pidän tervetulleena tätä mietintöä. On tiettyjä keskeisiä kysymyksiä, jossa tulisi olla mahdollisimman täsmällinen. Tietysti lobasrekisterissä avoimuus, läpinäkyvyys on aivan oleellista. Ilmiantajien suojelu ja heidän asemansa on toinen keskeinen kysymys. Sitten vuoropuheluavoimuus. Täytyy sanoa, että minusta se ei ole paras tapa varmistaa, että neuvottelufoorumi todella näin toteutuu. Muutoin käy niin, että neuvottelut sitten vain siirtyvät muualle. En usko, että se on näin ollen oikea ratkaisu. Olen todella huolissani kehityksestä. Minulla on tässä tapauksia mielessäni, jotka liittyvät korruptioon. Olen esittänyt Olafille, komissiolle, myös oikeusasia naiselle kysymykset. Ja ainoa toimielin, joka on standardin mukaan vastannut, on ollut nimenomaan oikeusasianainen. Komissio on aivan järkyttävä tässä työssä. Tässä yksi lisäsyy sille, miksi tämä mietinnön tulisi olla mahdollisimman täsmällinen. Ei pelkästään korjauskeinojen osalta, vaan silloin kun tapauksia tuodaan esille ja kuvaillaan. Olen todella huolissani siitä, että seuraava korruptiokertomus, joka on tulossa ensi vuonna, noudattaa aiempien linjaa. Nyt havaitsemme, että monet tapauksista, jotka on nostettu komission tietoon, on vain päättynyt sitten alaviitteisiin. Mitä ne ei ole konkreettisesti tehty, on aivan järkyttävää, mitä tässä tapahtuu. On aivan järkyttävää ja suuntaan nämä sanat erityisesti komission suuntaan. Komissiossa varmasti on myös lahjomattomia ihmisiä, mutta kyllä minulla on kovemmat odotukset komission osalta kuin minkään muun toimijan osalta, ja minusta me olemme kyllä joutuneet pettymään. Näin kävi edellisen komission kohdalla, ja edellisten komissaarien surullinen perintö jatkuu, ja aivan konkreettisissa korruptiotapauksissa, joita minä ja muut ovat tuoneet komission tietoon, on käynyt niin, että korvaa ei oikeastaan lotkauteta lainkaan ja pikemminkin yritetään peitellä näitä tapauksia. Ja sitten hallitukset vielä ovat tässä peittelemässä. Um, I don't have any other members indicated. Muut jäsenet eivät ole pyytäneet puheenvuoroa. Nyt palaisin Silviin pakeille. Minkälaista ohjeistusta haluaisimme nyt komissiosta? Miten asia etenee? Tarkistusten määrä aikahan on kutakuinkin nyt, eli 22. joulukuuta. Haluaisin reagoida lyhyesti kollegoiden vastaukset kommentteihin, mutta komissiota, voidaan toki kuulla. So, rapporteur would also... No niin, esittelijäkin haluaa kuulla komission reaktiot. Haluaisitteko käyttää puheenvuoron, kommentoida jollakin tavalla? Ei varmaankaan yksityiskohtaisia kommentteja, tämän ymmärsin, mutta Teillä on nyt mahdollisuus sanoa jotakin, olkaa hyvä. Uh, yes, uh, thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että Junckerin komissio painottaa voimakkaasti avoimuus, vastuuvelvollisuus ja lahjamattomuuskysymyksiä ja sitten on korostettu Junckerin esiintulossa avoimuudella ja lahjomattomuudella monia, osa, monia puolia. Pitää mennä konkreettisiin menettelyihin asti. Esitteli täällä käsitteli hyvin tärkeitä aiheita, jotka liittyvät tähän alueeseen yksittäisten kohtien osalta on tietenkin katsottava, kuinka ne yhdennetään kokonaismietintöön loppujen lopuksi. Komissio on sitoutunut antamaan teille muodollisen vastauksen siihen sitten seurantaprosessin yhteydessä. Tässä vaiheessa voi sanoa, että haluaisimme mahdollisimman vahvasti tukea näitä tehtyjä ehdotuksia. Yksi selkeistä puheenjohtaja Lippulaiva hankkeista koskee sitä, että avoimuusrekisteri olisi pakollinen ja että se ulottuisi kaikkiin instituutioihin kolmen tahon tai toimielinten sopimuksen pohjalta. Avoimuutta on käsitelty myös muilla alueilla, kuten paremman sääntelyn paketissa. Meillä on myös selkeä sitoumus lisätä avoimuutta asiantuntijaryhmissä ja niin edelleen. Tämä on siis meidän yleinen kantamme, mitä sitten tulee edustajan väitteisiin koskien Olafin toimintaa. Minun on tunnustettava, että en ole tutustunut näihin yksittäistapauksiin, joihin jäsen täällä viittasi. Tietenkin mikäli ilmenee syytä tarkastella uudelleen komission yksiköiden arviointia, niin olemme siihen valmiita mutta varmaankin ymmärrätte, että abstraktilla tasolla on hyvin vaikea kommentoida näihin, näitä väitteitä. Kiitoksia. Sylvie, do you want to... Sylvie, johtopäätökset. Tämä on oikein kiinnostavaa. Täällä on useita näkemyksiä edelleenkin leijoilemassa niitä on nyt konkretisoitava, kuten esimerkiksi avoimuusrekisterin pakollisuus. En ole tätä aivan täsmällisissä kokemuksissa vielä havainnut, mutta ehkä siitä tulee sellainen. Kollegoiden kommenteista haluaisin todeta, että tietenkin toivotan tervetulleeksi kaikki tarkistukset, jotta saadaan jäseneltä tätä tekstiä, joka on alun perin hyvin lyhyt, koska siinä on tällainen merkkiraja, joten jos sitä voidaan täsmentää niin sitä parempi. On kuitenkin muistettava, että kyseessä on Libe-valiokunnan toimivaltuudet ja meidän perustekstimme, Gigoldin teksti, jota voin kyllä suositella teille. Se on hyvin konkreettinen. Siinä käsitellään useita kohtia paljon enemmän kuin tässä minun lausunnossani. Ja muun muassa ilmiantaja kysymystä siinä käsitellään, johon jäsen Gomez viittasi kohta 44. Siihen haluaisin kiinnittää huomioon. Se on hyvin täsmällinen sinne ja se menee juuri sinne siihen suuntaan, josta puhuit, joten antaa tulla vain tarkistuksia. Pidettäydytään liben valtuuksissa ja pyritään saamaan mahdollisimman täsmällinen ja yksityiskohtainen lausuntoaika. That's good advice to stick to Hyvä neuvo Libelle. Tässä on tiukka aikataulu. Ja oikeastaan määräaika on juuri nyt. Kiitoksia kollegat tästä. Kiitos Silvi. Ja myös kiitos kollegat, jotka käyttivät puheenvuoron. Okay, colleagues, we go, we move on. Kollegat, siirrymme kohtaan kuusi esityslistalla. Which is the structured dialogue with, with the uh, commission. Kyseessä on komission jäsen Jurovan kanssa käytävä rakenteellinen vuoropuhelu. Nyt täytyy häntä odottaa. An ETA. ETA means estimated time of arrival. Onko meillä jonkinlainen laskelmoitu tai ennakoitu saapumisaika hänelle? <laughs> Colleagues, I'm just going to get a quick um, estimated time of arrival. No niin, arvioitu saapumisaika komission jäsenen saapumisen varalta. Onko se tiedossa? Colleagues, the best estimate is five minutes, so if you want to take a, a pause, my apologies for the... Pahoittelen kollega tätä pientä taukoa. Ja vielä torstaina tällainen tauko. Viitisen minuuttia taukoa, mutta palatkaa, olkaa hyvät, jos haluatte osallistua tämän kohdan käsittelyyn. Kiitos. So estimated five minutes for the... Arvioimme siis, että tauko olisi viitisen minuuttia ennen kuin komission sen jurvaa tulee paikalle. Colleagues, I'll ensure you have time for a coffee. So I said five minutes, but if you have a coffee and... Uh... Viidestä minuutista, mutta jos nyt haluatte kahville, niin eiköhän sinne kerkeä. Um, colleagues, um, I'd announced a five minutes sort of, uh... Kollegat, mainitsin viiden minuutin tauon. Komission jäsen on nyt paikalla. Tarkastetaanpa, mikä tilanne on. Mainitsin typeryksissäni, että kollegat voisivat mennä kahville. Minun vikahan tämä nyt on. Kenties olisi itse voinut mennä kahville. No, mutta ihan tässä rakennuksessa voi kahvia enää nauttia. Kaikki eh, vaatii paljon aikaa. 15 minuuttia menee hakemisenkin. Jos nyt haluaisitte ilmoittaa kollegoille että voisivat nyt palata saliin. Komission jäsen on nyt paikalla ja hän on valmiina aloittamaan puheenvuoronsa. Hänkin haluaisi kahvia. No ei saa sitä kuitenkaan, liian myöhäistä jo. Täytyy mennä toiseen toimielimeen, jos haluaa kahvia ja sitten se joutuu valmistelemaan ihan itse. No niin, se oli vain brittihuumoria. Yritetään saada teille kahvia. No niin, kollegat. Jos voisitte vaikkapa viestitellä kollegoille, että tulisivat paikalle. Tiedän, että on kollegoita, jotka nyt ovat poissa, mutta halusivat kyllä tulla paikalle. Tällä sivuhuomautuksella varmaankin jotkut vielä tulevat saliin, mutta voimme kenties nyt kuitenkin aloittaa. Torstaisin vielä on näitä matkajärjestelyjä itse kullakin. Mutta nyt komission jäsen, kiitos kärsivällisyydestänne. Hyvät kollegat, kohta kuusi. Rakenteellinen vuoropuhelu komission sen Jurvaan kanssa. Tämä on kaikille luvattu. Aiomme käsitellä monia aiheita, jotka kuuluvat hänen salkkuunsa. Koordinaattoritkin keskustelivat, että puhumme joistakin lisätiedoista, jotka liittyvät Safe Harbor-tilanteeseen ja päätökseen ja neuvotteluihin Yhdysvaltain kanssa. Tällä tavallista lyhyemmällä alustuksella pyytäisin nyt Vera Jurvaa käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia oikein paljon Claude. Hyvät naiset ja herrat, minulla on suuri ilo olla täällä tänään käydä tätä rakenteellista vuoropuhelua kanssanne näistä asioista ja yhteisen edun mukaisista kysymyksistä. Ja on äh, hyvä yhteen sattuma, että tänään voimme juhlia kansainvälistä ihmisoikeuspäivää. Itse asiassa YK on ihmisoikeusyleissopimuksen vuosipäivä vuodelta 1950, joten 10. joulukuuta on hyvin symbolinen päivä yhteiselle työllemme perusoikeuksien saralla Euroopan unionissa. Kuten kaikki tiedätte, komissio on valmistellut erilaisia toimia edistääkseen seksuaalivähemmistöjen, sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Esitin Linne tänä viikonloppuna ja se on komission sivulla julkaistu. Haluaisin lämpimästi kiittää varapuhemies Lunacekia. Onko hän täällä? Äh, niin, välittäkää hänelle lämpimät äh, kiitokseni, koska hän todellakin äh, LGBTI-interryhmän puheenjohtajana hän auttoi meitä kovasti tämän listan valmistelussa. Toimi te kattavat äh, laajasti kaikki LGBT-ihmisiä koskevat äh, kysymykset, syrjimättömyys, äh, terveys, työllisyys, vapaa liikkuvuus, turvapaikka, vihapuheen ja viharikosten torjunta ja ulkosuhteet sekä laajentumispolitiikka. Kuten näette tästä listasta, joka on jaettu, tämä hyvin värikäs asiakirja. näette tästä listasta, että me todella äh, haluamme, että neuvosto hyväksyy äh, lainsäädäntöehdotukset, joilla on tärkeä ja suora vaikutus LGBTI-ihmisiin, äh, kuten esimerkiksi tasa-arvoisen kohtelun direktiivi. Tämä on yksi komission päälainsäädäntö ehdotuksista, jotka olisi saatava päätökseen ensi vuonna. Ja minulla on nyt hyvää yhteistyötä jo tulevan Alankomaiden puheenjohtajuuskauden aikana. Siellä tämä tulee myös olemaan erittäin tärkeä prioriteetti. Samanaikaisesti täytäntöönpano, ei, eh, EUn olemassa olevan lainsäädännön tehokas täytäntöönpano eh, jäsenvaltioissa tuo todellista mm, suojaa LGBTI-kansalaisille. Eh, me tulemme mm, säännöllisesti seuraamaan EU-lainsäädännön eh, e täytäntöönpanoa ja varmistamme sen, että syrjimättömyys toteutuu erityisesti, kun on kyse seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoliidentiteetistä. Edistystä voi tapahtua ainoastaan yhteisen ponnistuksen kautta ja me annamme eh, rahoitustukea sähköistä oppia oppimista ja koulutusta ihmisille, jotka edustavat LGBT-ihmisten etuja myöskin yrityksille ja kansalaisyhteiskunnalle. Sosiaalisen hyväksymänän lisääminen on myös yksi tavoitteista, niin aion käynnistää EU-laajuisen tietoisuuden lisäämiskampanjan vuoden 2016. Tämä tulee nostamaan esiin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen huolet. Se tulee vetoamaan siihen, että ollaan suvaitsevaisia ja saadaan aikaan monimuotoinen yhteiskunta. Ja toivon, että te olette tämän viestin eteenpäin viejiä maissanne. Tietosuojauudistuksesta me olemme vak- vakuuttuneita, että pääsemme poliittiseen yhteisymmärrykseen tänä vuonna. Me olemme nyt menossa tärkeisiin viimeisiin kolmikantaneuvotteluihin tällä viikolla ja haluamme kovasti kiittää herra Albrechtia ja Rova Lauristinia, esittelijöitä, heidän varjoesittelijöitään, heidän johtajuudestaan. Kiitos teidän ponnistelujenne ja eri puheenjohtajavaltioiden avun erityisesti Luxemburgin puheenjohtajakauden tuen. Olen vakuuttunut siitä, että pystymme pääsemään tuloksemme vuoden loppuun mennessä. Me kirjoitamme historiaa, kun nyt saatamme päätökseen tietosuoja uudistusta. Tämä asetus on erittäin tärkeä digitaaliselle yhtenäismarkkinoille. Yhtenäiset säännöt koko EUlle ovat tärkeitä työpaikojen luomisen kannalta ja Euroopan kilpailukyvyn kannalta maailmanlaajuisessa taloudessa. Nämä uudet säännöt myöskin suojaavat perusoikeuksia ja kuluttajien luottamusta. Kuluttajien luottamus ja talouskasvu kuuluvat yhteen. Minä olen luottavainen sen suhteen, että sopimuksiin, joihin kolmikantaneuvotteluissa päästään, vastaan, äh, takaavat yksilön äh, tietosuojan ja antavat yrityksille täyden mahdollisuuden hyödyntää digitaalisen talouden äh, mahdollisuuksia ja pystyvät kehittämään teknologioita, jotka huomioivat yksityisyyden suojan. Niin kutsuttu poliisidirektiivi on myös tärkeä osa Euroopan turvallisuusagendaa. Yhteiset säännöt tietosuojasta mahdollistavat oikeusviranomaisten ja poliisiviranomaisten paremman yhteistyön. Ja yhteisymmärrys tästä asiasta on eh, erittäin tärkeää, erityisesti nyt Pariisin hirveiden terrori-iskujen jälkeen. Lisäksi haluaisin kertoa teille keskusteluista Yhdysvaltojen kanssa uusista puitteista transatlanttisesta tiedonsiirrosta. Näitä keskusteluja käydään tälläkin hetkellä. Minun tavoitteeni on luoda rakenne, jossa on vahvempi valvonta- ja tarkastusjärjestelmä. Me olemme asettaneet kunnianhimoisen aikataulun näille neuvotteluille ja olen optimistinen sen suhteen, että pystymme aikataulusta pitämään kiinni äh, olettaen, että tuomioistuimen standardeja noudatetaan. Olen yhdysvaltaisille kumppaneille useampaan otteeseen korostanut sitä, äh, esimerkiksi kun marraskuussa kävin Washingtonissa, että meidän täytyy tehdä enemmän työtä. Yhdysvaltojen on osoitettava ymmärtämystä, joustavuutta ja luovuutta, jotta löytäisiin löydettäisiin tehokkaita ja toimivia ratkaisuja. Me olemme sen velkaa yrityksillemme ja kansalaisillemme, että tämä uusi järjestely on kestävä ja toimiva. Eräs asia, josta me keskustelemme, on se, miten Euroopan tietosuojan viranomaiset voivat olla aktiivisemmin mukana valvomassa yritysten sitoumuksia tämän uuden sopimuksen mukaan. Tuomioistuin on vahvistanut näiden tietosuojaviranomaisten tärkeän roolin tässä srems asetuksessa Ja me olemme läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltojen kauppaa viranomaisen kanssa, jolla on myöskin merkityksensä tässä, kun tätä yhteistyötä suunnitellaan, niin lopputuloksen täytyy olla kunnollista valvontaa ja mahdollisuus EUn kansalaisille saada saada oikeudellista eh, korja- korjausta, jos on tarpeen. Ja lisäksi haluamme, että tiedon eh, siirto on rajoitettu tarpeelliseen ja suhteellisiin eh, toimiin. Lisäksi tarvitsemme tietoa valvonnasta, oikeudellisesta valvonnasta, erityisesti eu kansalaisille. Tässä yhteydessä meidän täytyy lisätä avoimuutta ja raportointia ja saa ottaa vastaan eh, pyyntöjä julkiselta viranomaiselta osoittaaksemme, että tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteet sovelletaan myös käytännössä. Jokainen uusi eh, järjestely, sitä tarkastellaan vuosittain ja valvotaan. Haluan sanoa teille, että Pariisin hyökkäysten jälkeen 13. marraskuuta komissio on eturintamassa kansainvälisissä ponnisteluissa, kun torjutaan rahan pesua ja terrorismin rahoitusta. Tällä rahanpesuvastaisella direktiivillä ja siirtoasetuksella meillä on välineitä käsissämme paremmin löytää ja tunnistaa eh, miljardeja, jotka tulevat rikollisesta toiminnasta tai rahavirtoja, jotka tukevat terroristiryhmiä ja niiden toimia. Meidän täytyy varmistaa tämän direktiivin nopea eh, kansalliseen lainsäädäntöön siirtäminen. Jäsenvaltiot ovat luvanneet täytäntöönpanon eh, nopeuttamista. Aion ehdottaa lisätoimenpiteitä, jotta jotta voitaisiin puuttua terrorismin rahoittamiseen erityisesti. Lisäksi meidän pitäisi lisätä mm, yhteisiä toimia kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Kun on kyse turvallisuudesta, tulemme myöskin nopeuttamaan työtä ECRISin parissa. Tämä on rikosrekisterit, EUn kansalaisten rikosrekisteritiedot. Ja aion myöskin laajentaa rikosrekisteritiedon vaihtoa kolmansiin maiden kansalaisiin. Tämä tulee olemaan tehokas väline rajat ylittävässä poliisitoiminnassa ja kansainvälisen terrorismin torjunnassa. Alankomaiden puheenjohtajavaltio edistyy voimakkaasti tässä asiassa. Me tulemme palaamaan siihen ensimmäisessä neuvoston kokouksessa uuden vuoden jälkeen. Ja myöskin neuvoston neuvotteluissa etenemme eurooppalaisessa syyttäjänlaitoksessa EPOssa. Jäsenvaltiot ovat tukeneet tällaista uudistettua tekstiä EPOsta, jossa käsitellään rakennetta, toimivaltuuksia, tutkintamenettelyjä ja menettelyisiä oikeuksia. Kuitenkaan mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Minä olen vakuuttunut minä olen päättäväinen sen suhteen, että saataisiin tehokas ja toimiva EPO äh, käyttöön vuonna 2016 ja Alankomainen kaudella neuvottelut pitäisi saada päätökseen ajoissa. Parlamentti on kovasti korostanut syyttäjän viranomaista. Olen kuullut parlamentin huolenaiheita, myöskin kansallisten parlamentin huomioita. Te olette nostaneet näkemyksen esiin näissä kahdessa väliaikaismietinnössä ja olen erittäin tyytyväinen parlamentin voimakkaaseen mielipiteeseen tässä asiassa. Kun on kyse petoksen vastaista direktiivistä, niin meidän on vielä päästävä kompromissiin arvonlisäveron mukaan ottamista. Meidän on päästävä takaisin neuvottelupöytään ja korostettava tätä tarikon tuomion merkitystä. Jos arvonlisävero jätettäisiin ulkopuolelle, se olisi askel taaksepäin verrattuna nykyiseen lainsäädäntöön. Se olisi myöskin direktiivin tarkoituksen vastaista. Sehän on, että vahvistetaan unionin taloudellisten etujen suojelua. Oikeudellisessa yhteistyössä haluaisin korostaa sitä, että jäsenvaltion täytyisi paremmin käyttää eurojustin kykyjä ja välineitä esimerkiksi helpottaa tut- tutkintaa ja syyttämisen asettamista, yhteisiä tutkintatiimejä, koordinointi, toimia muiden maiden kanssa, erityisesti esimerkiksi Länsi-Balkanin maiden kanssa. Sitten katsotaan menetellyllisiä oikeuksia. E, edistystä on tapahtunut lasten oikeusmenettelyjen sää olevien oikeuks, lasten oikeuksien suhteen. Ja sopimukseen päästään varmaan siitä, että lapsia voi avustaa lakimies, Tämä on erittäin tärkeää lapsille, joiden vapaus on riistetty tai joille vapauden riisto voisi eh, tapahtua rangaistuksena. Rajoitusten täytyy olla hyvin eh, tiukkoja ja selkeästi määriteltyjä. On erittäin tärkeää, että komissio lähitulevaisuudessa pääsee yhteisymmärrykseen myöskin oikeusapudirektiivistä, jotta oikeus saada eh, asiamiehen, asianajan apua toteutuu. Tämä olisi siirrettävä 27. marraskuuta 2016 mennessä kansalliseen lainsäädäntöön. Jos oikeusapu ei toteudu, niin silloin direktiivin sana pysyy kuolleena sanana. Jotta neuvottelut saataisiin käyntiin, tarvitaan joustavuutta neuvostolta ja parlamentilta. Kuten esittelijä De Jong on sanonut, neuvottelut konkreettista direktiivistä on käynnistettävä. Komissio on valmis keskustelemaan parlamentin ehdotuksesta laajentaa direktiivin soveltamisalaa oikeusavusta. Komissio on valmis auttamaan esittelijää, joka on käynnistänyt Euroopan parlamentin vaikutusten arvioinnin, ja toivomme, että tuo kertomus on mahdollisimman pian käytettävissämme. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Thank you very much, Commissioner. Kiitos komission jäsen. Paljon asiaa kuulimme. Haluamme käyttää mahdollisimman paljon aikaa jäsenten puheenvuoroihin. Siirrymme niihin välittömästi. Lähdemme liikkeelle edustaja Holmanjärin puheenvuorosta. Hän ei ole paikalla. Aha, hän on tulossa. Tämä on nyt tulosta siitä, että ensin äänestimme ja Sitten ihmiset kulkevat edestakaisin ja jäävät matkan varrelle. Birgit Sippel on kuitenkin paikalla. Hän voi käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you uh, very much. Uh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle läsnäolosta täällä tänään joskus aina olemme hieman huolissamme siitä, että jäseniä on vain vähän paikalla, mutta aivan kuten Claude sanoi, tämä johtuu nyt muista asioista. Olen oikein iloinen, kun Jourova sanoi, että jäsenvaltioiden olisi paremmin hyödyttävä Europolia ja Eurojustia yhteistyön parantamiseksi, erityisesti silloin, ja tämä on tärkeää näinä aikoina, erityisesti kun kyseessä on korruptio ja eurooppalaisten varojen väärinkäyttö. Haluaisin korostaa myös sitä, kuinka tärkeää on se, että Euroopan yleisillä syyttäjillä olisi vahva rooli. Tiedän, että jäsenvaltioissa on vaikeuksia, mutta on ymmärrettävä, että jäsenvaltiossa on tehtävä paljon työtä ja että meillä on paljon ongelmia tällä alalla – ja näin käytetään väärin veronmaksajien varoja. Näin ollen on hyvin tärkeää, että e, ei niin, että meillä olisi minkä, tahansa, minkä tahansa lainen eurooppalainen syyttäjävirasto, vaan sellainen virasto, jolla on todella vahvat valtuudet toimia tällä alueella. Haluaisin lyhyesti vielä korostaa sitä, että olen oikein iloinen, kun kuulin hyvästä yhteistyöstä koskien rikosoikeuden menettelyjä. Meillä on vielä vielä avoimia asioita koskien oikeudellista apua ja lasten tilannetta. Te korostitte myös vaikutusten arviointia, jotta ymmärrettäisiin, missä todelliset porsanreijat ovat ja kuinka voidaan niistä selvitä jäsenvaltioiden kanssa yhdessä. Haluaisin esittää kysymyksen safe harbor-periaatteesta. Meillähän on nyt ensinnäkin se ongelma, että neuvot neuvottelemme kansallisella tasolla, mutta kansallisella tasolla ja valtioiden tasolla on eri, eri menettelyt Yhdysvalloissa, eli kuinka voidaan varmistaa sama menettely kaikilla tasoilla ja mitkä ovat vahvimmat säännöt, voimmeko luottaa osavaltioiden lainsäädäntöön, kun Yhdysvallat ovat kyseessä. Sitten tämä liittyy myös siihen, kuinka voidaan saada aikaan sellainen valvonta, että kaikki yritykset ja toimijat todella noudattavat eh, sääntöjä, joista on sovittu. Haluaisinkin tietää, pystyttekö tällä hetkellä mainitsemaan mitään aikataulua siitä, koska ei mahdollisesti saada sopimusaikaan. Thank you, Birgit. The next coordinator is... Kiitos, Birgit. Seuraavaksi edustaja Kirkhope. Very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Pari kolme ihan lyhyttä kommenttia. Nyt kun meillä ei ole LGBTI direktiiviä, niin miten komissio katsoo, että voidaan taata oikeudet ilman lainsäädäntöä tällä alalla? Siinä ensimmäinen kysymys. No sitten tietosuoja-asetuksesta huoleni siinä on, että voi olla, että laatu on kärsinyt nopeuden kustannuksella, erityisesti kun ajattelemme pk-yrityksiä. Aikooko komission jäsen auttaa yrityksiä, kun kyseessä on täytäntöönpanovaihe? Sitten kysymys kollega Makovein puolesta. Hän haluaisi tietää, mikä tilanne on neuvotteluissa EPPOsta viimeisimmän neuvoston kokouksen jälkeen. Erityisesti hän haluaisi tietää kansallisista yhteyksistä näissä ydinkysymyksistä ja minkälaisia tutkimustoimia on tehty jäsenvaltioissa ja onko, onko tällä EPPOlla mm, toimivaltuuksia toimia. Mitä nyt tehdään, jotta EPPO olisi todella riippumaton ja tehokas toimija? Kiitos. Uh, Sitten edustaja Sargentini, olkaa hyvä. Chair and my apologies for comment. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, kun tulen myöhässä. Minulla on kaikenlaisia kysymyksiä. Toivon, että niitä on käsitelty täällä. Minulla on täällä yksi erityinen asia, josta olette puhuneet. Se koskee komission toimintaluetteloa, joiden kautta voidaan edistää LGTBI-tasa-arvoa. Sitten Ulrika Lunacekin puolesta haluaisimme ymmärtää, kuinka todella voidaan nähdä tämä otsikko, eli tämä toimintaluettelo. Me ymmärrämme, että tämä ei ole koko komissiota sitova, vaan ehkä ainoastaan vaan se sitoo komission jäsentä. Itseään olisi oikein hyvä ymmärtää, mikä tämä tilanne on ja kuinka se on sitova. Sitten toinen kysymys. Kuinka täsmällisesti tämä raportointi toteutuu koskien näitä toimiluetteloita, kuinka usein, milloin, kenelle raportoidaan vihreille. On hyvin tärkeää, että saadaan aikaan etenemissuunnitelma koskien LBTI yhteisen tasa-arvoa. Koratsapilt, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin alkuun kiittää komission jäsentä erinomaisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä, siitä, että hän on meidän käytettävissämme vuoden mittaan. Toiseksi haluaisin onnitella teitä tästä toimintaluettelosta LGBTI kysymyksessä. Mainitsitte tasa-arvoisen kohtelun. Minä olen varjosittelijä EPPssä Kyse on siis syrjinnän vastaisesta direktiivistä, joka on ollut jumissa neuvostossa jo aika pitkään. Olen tyytyväinen, että olette paikalla ja olen vakuuttunut, että teette kaiken tarpeellisen, jotta päästään poliittisesta vastustuksesta asian etenemisen osalta. Haluaisin kuulla täsmällisesti, mitä aiotte tehdä, jotta neuvosto saadaan pakotetuksi etenemään asiassa. Toinen kysymys liittyy Safe Harbor kokonaisuuteen. Minä olin hyvin pettynyt varapuheenjohtaja Timmermansin ja teidän lausuntonne jälkeen, kun saimme tuomioistuimen päätöksen. Tilannehan on se, että meillä on tuhansia yrityksiä, tuhansia tietoja, joilta, joilla nyt ei ole oikeusvarmuutta. Kyse on vapaasta tiedonkulusta, Kyse on myös vapaasta liikkuvuudesta ja sen pilareista unionissa. Vaikkakin kannatan tietosuojaa, niin me tarvitsemme siitä huolimatta oikeusvarmuutta ja tarvitsemme sitä nopeasti. Komission suuntaviivat kuudennelta päivältä marraskuuta eivät tietenkään riitä. Toivon, että neuvotteluja saadaan eteenpäin, kun pidämme mielessämme tiedon vapaan liikkuvuuden ja kulun. Haluaisin mainita myös julkisten asiakirjojen saatavuuden. Niin kuin tiedätte, me työstämme täytäntöönpanopäätöstä asetuksen osalta vuodelta 2001. Minä olen EPP-varjoesittelijä tässä aiheessa. Uusi asetus, jolla päivitetään ja pyritään lisäämään avoimuutta kansalaisten suuntaan, kun ajattelemme toimielinten toimintaa Tämä asia on jumissa. Mitä aiotte tehdä, jotta tämä työ saadaan neuvostossa ja komissiossakin eteenpäin? Ja loppuun vielä lapsista. Olin tyytyväinen, kun mainitsitte sen, että on tarpeen antaa lapsille myös oikeudellista apua, eli juristin apua. Parlamentti on pyytänyt uutta agendaa lapsiasioihin. Sehän eräytyy tulee määrään teensä päähän vuonna 2014 tuli jo siis, minkälaisia sitoumuksia, minkälaisia toimia aiotte ehdottaa tuleville viidelle vuodelle, jotta saadaan jonkinlaista kattavaa valtavirtaistamistrategiaa lasten oikeuksista myös komission työhön. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Lopes Aquilar, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän komission jäsen Jourovaa tietenkin. Kiitoksia siitä, että olette täällä tässä jäsennellyssä vuoropuhelussa. Kiitoksia, että annatte mahdollisuuden käydä vuoropuhelua harjoittamalla vuoropuhelua. Ja menemällä niihin asioihin, jotka meitä Libe-valiokunnan jäseniä kiinnostaa. Asia, josta haluaisin puhua, koskee asiaa, josta kommentoitette. Tämä koskee Euroopan unionin etujen suojelemista rikosoikeudellisin keinoin koskevaa direktiiviä. Tästä hyvin lyhyesti kuvailitte viimeisessä keskustelussa, jota käyttiin oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa muutama päivä sitten. Mutta haluaisin oikeastaan tietää, miltä se näyttää ja mikä aikataulu olisi. Miltä tilanne vaikuttaa, kuinka tämä vanha asia saataisiin taas liikkeelle ja lopulta valmiiksi. Mutta sitten tästä ALV sodasta rikkotapauksen jälkeen tuomioistuimessa on hyvin tärkeää, että saadaan jonkinlainen tasapaino aikaan. Jotenkin parlamentti ja neuvosto on saattava samoille liljoille Jonkinlainen silta on saatava rakennettua. Ymmärrämme kyllä, että ALV on todella tärkeä lähde Euroopan talousarvion rahoittamiseksi. Se ei sulje pois valtuuksia, joita jäsenvaltiot haluavat pitää itsellään, eli näitä verotuskysymyksiä. Toinen asia, josta haluaisin puhua, koskee juutalaisuusvastaisuuden nousua Euroopassa. Monet meistä ole, ole, ovat siitä huolissaan myös täällä. Meillä olemme huolissamme ihmisoikeuksista ja demokratiasta ja tietysti jäsenvaltiosta. Erityisesti Unkarin juut siirtolaisvastaisuudesta haluaisin tietää, oletteko kuulleet tapauksesta, joka koskee, niin minähän sattumoisin johdan juutalaisuusvastaisuuden työryhmää täällä parlamentissa ja olen kuullut unkarilaista kylästä, jonka nimi on Psehkäs Heherbara. Mahdollisesti en lausunut tätä nyt aivan oikein pahoittelen sitä, mutta siellä ollaan nostamassa pas, patsas äh, Valind Homenin kunniaksi. Ollaan siis pystyttämässä tällainen patsas kyseessä. On 30-40-lukujen unkarilainen ministeri, joka aktiivisesti osallistuu juutalaisvastaisten lakien hyväksymiseen ja hän on ilmeisesti vastuussa siitä, että sadat tuhannet Unkarin juutalaiset eh, kuljetettiin pois holokaustin aikana. Oletteko kuulleet tästä asiasta? Oletteko huolissanne tämän tyyppisistä asioista? Erityisesti ajatellen keskusteluamme Strasbourgissa täysistunnossa siellä viitattiin Unkarin tilanteeseen ja te ilmoititte, että komissio ei enää harkitse niin sanotun oikeusvaltiomekanismin käynnistämistä. jonka kautta voitaisiin tarkastella demokratian, ihmisoikeuksien ja Euroopan unionin arvojen tilaa kussakin jäsenvaltiossa. Kiitoksia. Um, Kiitos, edustaja Boni. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, uh, Mrs. Commissioner. For... Kiitos Hyvä komission jäsen, kiitoksia tästä kattavasta esityksestä komission tämänhetkistä toimista. Minulla on muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin Ekriksestä. Sanoitte, että haluamme kiirehtiä Ekriksen uutta versiota, mikä on aikataulu tässä? Toinen kysymys liittyy Safe Harboriin. Mitkä ovat teidän mielestänne kaikkein vaikeimmat ja hankalimmat kysymykset, kun yritetään päästä yhteisymmärrykseen Safe Harborista Yhdysvaltojen kanssa? Ja tuohon kysymykseen liittyen, onko teillä joku B-suunnitelma, jotta voitaisiin välttää jumi tammikuun lopussa, koska 29 artiklan työryhmän mukaan meillä on aikaa tammikuun loppuun asti, mitä se tarkoittaa yrityksille ja tiedonvaihdolle ja niin poispäin. Ja kolmas asia liittyy tietosuojaviranomaisiin. Olen samaa mieltä Timothy Kirkhopin kanssa. Kyllä, se on pantava täytäntö, mutta on tärkeää myös ryhdyttävä täytäntöönpano, mutta tämän GDPAn täyt, laatu riippuu täytäntöönpanosta EU-ssa ja jäsenvaltioissa. Ja viimeinen kysymys. Tarkasteleeko komissio Puolan tilannetta, koska valitettavasti siellä on syntynyt uusi ilmiö, joka liittyy liittyy demokratian lakien, sääntöjen rikkomiseen ja oikeusvaltion sääntöjen rikkomiseen. Ja askel askeleelta olisi kyllä tärkeää nostaa tämä asia esiin Euroopassa. Kiitoksia. Kiitos edustaja Boni. Komission jäsen, minäkin aioin kysyä kysymykseni, mutta oikeastaan nyt jatkan tästä Bonin ja Sippelin jo esittämistä kysymyksestä. Tiedän, että raportoitte aikaisemmin ja olemme nähneet raportteja kokouksesta, jotka, joita olette, jos olette olleet mukana Yhdysvalloissa. Terrorismikysymykset siellä varmasti nousevat esille. Nyt näin jälkikäteen katsottuna, mehän olemme tässä valiokunnassa hyvinkin tietoisia näistä kysymyksistä. Monet kollegat tietävät Safe Harborin yksityiskohtia myöden. Voisitteko antaa jonkinlaista käsitystä, milloin kenties neuvottelut Yhdysvaltain kanssa tässä voidaan saada päätökseen? te olette taas Yhdysvaltain kumppaneiden pakkeilla ja milloin sitten voimme saada uuden ehdotuksen? Me olemme tietoisia siitä, kuinka monimutkainen kysymys on, mutta onko jonkinlainen aikataulu nyt suunniteltuna aiheen käsittelyssä? Sitten Sora ja Poston seuraavana vuorossa. Tack, eh, och kommissionär Yrva, det är trevligt att ha dig här. Eh, Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Minulla on ilo nähdä teidät täällä. Minulla on kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys koskee sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, koska täällä on viitattu muun muassa seksuaalisen identiteetin suojaan. Mitä komissio tekee tällaisen suojan aikaansaamiseksi? Sitten toinen kysymys. Puhun romaneista ja heihin kohdistumista kielteisistä ajatuksista. Tuleeko komissio pitämään huolen siitä, että tällainen romanivastaisuus otetaan kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä on erittäin tärkeä asia. Sitten on vielä toinen asia, johon haluaisin viitata. Mitä komissio aikoo tehdä viharikosten osalta? Okay. Thank you, Soraya. Kiitos, Soraya. Kollegat, onko vielä puheenvuoropyyntöjä? ei näyttäisi olevan. Edustaja Sippeli ja minä kommentoimme sitä, että aamupäivä on ollut aika poikkeuksellinen. Meillä oli tärkeä äänestys ja pieniä taukojakin. Ja torstaisin kollegat, osa kollegoista on jo lähtötunnelmissa. Jotkut kollegat toki palaavat. Pahoittelen tätä tilannetta. Pahoittelen tätä totta kai myös kollegoille, jotka ovat paikalla kaikki yksityiskohdat tulivat tässä nyt poikkeuksellisesti käsitellyiksi, koska aikaa oli. Kerrankin nyt teillä on aikaa myös vastata rauhassa valiokunnalle. Eli käyttäkää tarvitsemanne määrä aikaa. Olkaa hyvä. Then uh, that is the issue that you have something. Niin, kunhan on jotakin sanottavaa. Toivon, että minulla sitä on. No ei mitään tarvitse lähteä keksimään tietenkään, aivan rennosti vain. Yleensähän aika on aika lailla tiukoilla ja kysymyksiä on liian paljon, sitten joutuu kiirehtimään. Nyt on aivan poikkeustilanne. Quite, quite a lot of time, which is really... Nyt on aika paljon aikaa ja tämä on melko monen ylellisyys. Kenties voisimme toteuttaa tämä hieman vuorovaikutteisemmin. Kyseessähän tulisi olla vuoropuhelu. On lisäkysymyksiä, on tulossa. Kritiikkiä varmasti tulee vastausten jälkeen. Haluan kuitenkin ensin reagoida siihen, mitä Lopes Akvilar sanoi siitä, että minä tulen paikalle keskustelemaan kanssanne. Se on osa minun työtäni. Tämä on minun velvollisuuteni, jotta voin toimia tilivelvollisesti parlamentin suuntaan. Minulla on neljä valiokuntaa salkussani. Lipevaliokunta käsittelee hyvin vaikeita kysymyksiä, hyvin vaikeita haasteita, jotka liittyvät tähän ajanjaksoon. Nyt emme toimi enää business as usual moodissa asetuksilla, vaan elämme kriisin aikoja. Kriisi tulee ulkopuolelta ja meillä ei ole täyttä toimivaltuutta ratkaista näitä ongelmia. Toki meillä voi olla ulkoisia politiikkoja älykkäällä tasolla, joilla voimme minimoida vaikutuksia, mutta kyllä meillä on myös hyvin paljon ongelmia äh, EUn sisälläkin. Yksi keskeisistä kysymyksistä on perusperiaatteiden yhteen törmäys. Oikeus yksityisyyteen, toisaalta oikeus turvallisuuteen. Äh, tässähän, tästähän nimenomaan on kyse myös äh, Safe Harborissa ja myös tietosuoja-aiheessa. Miten voimme lopettaa suvaitsemattomuuden kasvun yhteiskunnissamme? Me elämme hyvin vaikeata aikaa. Näemme, että juutalaiset jättävät Euroopan. He eivät tunne enää oloaan turvalliseksi. Olen nähnyt esimerkiksi Ranskan lukuja. Moniko sieltä on lähtenyt? Järkyttävää vihapuhetta näemme myös verkossa. Tässäkin periaatteet yhteen törmäävät. Eli hienot innovaatiot, jotka mahdollistavat myönteistä kehitystä ihmisten näkökulmasta. Ja nyt tätä hienoa keksintöä käytetään järkyttävässä tarkoitusperässä. Vihapuhetta, jolla kehotetaan väkivaltaan ja viharikoksiin. meidän on oltava tarkkoina, kun määrittelemme ilmaisuvapauden rajoja. Sitä täytyy kunnioittaa mahdollisimman laajasti. Ja toisaalta meillä on tarve toimia. Kun vihapuhetta käytetään väkivallan ja viharikosten lietsomiseen, niin totta kai se täytyy kieltää, se, siitä täytyy päästä eroon. Nämä vaikeat kysymykset koskevat meitä kaikkia. Oikeus yksityisyyteen, oikeus turvallisuuteen, jos pari-kolme ihmistä keskustelee näistä aiheista, niin me kaikki koemme nämä kysymykset erilaisina ja todennäköisesti joudumme myös aika pian kiistelemään aiheesta. Kuitenkin meidän tulisi unionissa tästä asiasta pystyä sopimaan. Me määrittelemme rajat näiden aiheiden käsittelylle ja se on aika lailla vaikea tehtävä. Erityisesti terroristiiskujen jälkeen vastuunkantaminen näistä kysymyksistä on valtava tehtävä. Meidän on myös sovittava näistä kysymyksistä myös amerikkalaisten kanssa, jotka ymmärtävät aivan täysin toisin, mitä tarkoittaa tietosuoja ja mitä tarkoittaa turvallisuus. He katsovat asiaa aivan erilaisesta ajattelutavasta käsin. Mainitsin tämän totta kai Safe Harborin yhteydessä. Edustaja Lopes Aquilar, olen tyytyväinen, että olen paikalla, koska on myös kuultava teidän näkemyksiänne. Te keskitytte kovasti näihin vaikeisiin kysymyksiin Vaikeat päätökset eivät ole vain meille kuuluvia, vaan kyseessä on yhteistyö, kollektiivinen työ. Näin me voimme tehdä oikeat päätökset näinä hyvin haastavina aikoina. Me emme saa sitten enää uutta mahdollisuutta. Päätöksen on oltava oikea yhdellä kerralla, ensimmäisellä kerralla. Varmaankin käytin nyt liikaa aikaa, joka nyt oli tähän varattu, mutta nyt palaan sitten varsinaisiin vastauksiin ja kysymyksiin. So you, you got... Tällainen tajunnanvirta ei yleensä ole mahdollinen, mutta nyt on poikkeustapaus. Halusin korostaa sitä, miten tärkeää tämä vuoropuhelu on minulle koska kiittelitte minua siitä, että tulin paikalle. Kyllä tämä on myös minun näkökulmastani äärimmäisen tärkeää työtä ja se on tärkeää myös koko tiimilleni. Edustaja Sippel, Eurojust kysymys. Tämäkin on komissioni minun oma tehtäväni, jotta käymme jatkuvaa vuoropuhelua Eurojustin puheenjohtajan kanssa ja katsomme, miten mahdollisimman laajasti voimme hyödyntää tätä verkostoa. Näin voimme tehdä kansainvälisesti myös tehokkaampaa työtä Euroopan unionina ja voimme keskittyä myös kolmansiin maihin. Minä maihin ja Turkkiin. Siellä meidän on osallistuttava. On tärkeää, että näissä EUn ulkopuolisissa maissa tehokkaasti taistellaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Jos tässä ei onnistuta, niin sehän vaikuttaa myös meidän turvallisuuteemme. Eurojustia on siis vahvistettava, jotain parannuksia ja vahvistusta. Budjetin osalta on jo tehtykin, henkilöstöresursseja on parannettu tulevan vuoden varalta ja tätä työtä on jatkettava. Sitten EPPO. Edustaja Sippel esitti kysymyksen tästä ja myös Kirkhope. Käsittelen näitä yhdessä. Meidän on varmistettava se, että kun puheenjohtajavaltiot jatkavat toinen toistansa työtä, niin sitten toimivaltuudet eivät kutistu niin, että loppujen lopuksi onkin eurooppalainen instituutio, joka on heikko, se ei pysty toimimaan ja tulee kalliiksi. Tämä ei suinkaan ole tarkoitukseni. Minä aina neuvostossa toistan tätä. kun EPP on toimivaltuuksia heikennetään kriittisen massan ää, alittavasti, niin tähänhän me sitten joudumme. Eli pala palalta vaihe vaiheittain tähän suuntaan on menty. Jotkut eivät halua, että EPP olisi kovinkaan vahva. Jotkut haluavat nähdä kansalliset yhteydet. Makoveikin esitti tästä kysymyksen. Jotkut katsovat, että tämä kansallinen yhteys on paras tapa toimia. EPPO on oltava tehokas, vahva ja riippumaton. Se ei saa olla mikään hirviömäinen koneisto, joka sitten rikosoikeudellisessa tutkimuksessa pitää, syy, pitää syytetyt tässä järjestelmän sisällä kymmeniä vuosia. Täytyy luoda sellainen järjestelmä, sellainen EPPO, joka toimii johdonmukaisesti jonkinlaisena kattorakenteena kansalliselle rikosmenettelylle. Mehän pyrimme löytämään sellaisen mallin, jossa me emme puutu sinällään rikosoikeudelliseen menettelyyn jäsenvaltioissa. Tämä ei koskaan onnistuisikaan, koska järjestelmät ovat niin kovin erilaisia. Joissakin jäsenvaltioissa on tutkintatuomareita, on myös järjestelmiä, jossa tällaista ei ole. Sitten on taas toisia täsmätoimia tutkimuksen toteuttamiseksi ja menettelytavan turvaamiseksi. Sitten transaktiot. On hyvin mielenkiintoista katsoa, mikä tilanne Euroopassa on transaktioiden osalta. Kun kyse on joistakin pienemmistä rikoksista, vähäpätöisemmistä rikoksista, niin joskus voi esimerkiksi maksua vastaan saada tutkinnan pysäytetyksi. Minun oma professorini puhui silloin rikosoikeuden yksityistämisestä. Tätä monet kritisoivat. Monissa jäsenvaltioissa on mahdollisuus maksaa siitä, että tutkinta keskeytyy. Jossakin jäsenvaltioissa tällaista ei ole. Ja EPPOssa haluaisimme tällaisen menettelyn ottaa käyttöön. Ja tämä aiheuttaa totta kai ongelmia prosessi on hyvin vaikea. Kaikesta sovitaan vasta sitten, kun kaikki artiklat on saatu sovituksi. Edelleenkin olemme riippuvaisia tietyistä artikloista, koska Sloveniassa ja Portugalissa on perustuslaillisia kiistoja, ongelmia. Siellä tutkintatuomari ei saa ottaa ohjeistusta keneltäkään muulta ja EPPO antaa nimenomaan ohjeistusta kansallisille syyttäjäviranomaisille. Tässä on vain osoitus siitä, että me käsittelemme näitä kaikkia kenties teknisiä yksityiskohtaisia kysymyksiä, mutta meidän on kuitenkin varmistettava ja turvattava tämä kokonaismalli EPPOssa, pidettävä se vankkana ja vahvana. viimeisimmän neuvoston jälkeen olen edelleenkin vielä aivan tämän aiheen pauloissa. Monet ministerit halusivat kutistaa EPPOn toimivaltuuksia. tätä me emme saa sallia käyvän. Kuitenkin neuvostossa on myös vahvaa tukea sille, että ensi vuonna saamme tehokkaan, vahvan rikosoikeusinstituutin, jolla voidaan taistella rikollisuutta vastaan, joka suuntautuu EUn taloudellisiin etuihin. Lopes Aquilar mainitsi ALVn. Hyppään siihen kysymykseen nyt ja palaan sitten muihin kysymyksiin. ALV on sisällytettävä myös petoksen vastaiseen direktiiviin. ALV-petosten on tultava katetuiksi Eurooppalaisen tutki- syyttäjäviraston on tutkittava myös ALV-rikoksia. Tästä olen vakuuttunut. Tarikotapaus auttoi meitä tässä kannassamme. ALV-rikokset on sisällytettävä. Mikä on tilanne neuvostossa? Tämä on toimivaltuuksien näkökulmasta vaikea asia, kun ajattelemme ministerien toimivaltuuksia. Kun oikeusministerineuvostossa kokonnuimme ministerit totesivat, että tämä kuuluu valtiovarainministeriölle. Jotkut sanoivat, että ongelmana on se, että he joutuvat kääntymään valtiovarainministereitänsä vastaan. Ymmärrän kyllä nämä ongelmat. Yritän nyt vakuuttaa oikeusministerit siitä, että heidän tulisi muuttaa kantansa ja olla sitä mieltä, että ALV otetaan mukaan. Torstain perjantain oikeusministerineuvosto oli varsin lyhyt. Oikeastaan teimme vain yhteenvedon siitä, mikä tilanne on, ja sovimme, että EPP on kynnysarvot saadaan selville silloin, kun kyse on niistä rikkeistä rikoksista, jotka on tutkittava. Olemme perehtyneet rikostilastoihin, jos kynnys asetetaan 100 000 euroon silloin, kun kyse on rajat ylittävästä ALV-rikollisuudesta, niin EPPO saa käsitelläkseen liikaa tapauksia. Meidän on kuitenkin perehdyttävä, perehdyttävä kattavasti jäsenvaltioiden toimittamiin lukuihin rikostilastoista, kuinka paljon tapauksia EPPO on sitten vuositasolla tulisi. Minun Taktiikkani on ensinnäkin se, että ALV sisällytetään vakava rikollisuus silloin, kun se ylittää rajat on EPP-ossa mukana. Ja sitten vielä tämä direktiivi vietäisiin eteenpäin. Alankomaille tämä työsarka ei ole helppoa, koska lähestymistapa tähän aiheeseen ei ollut kovinkaan yksioikoinen. Olen kuitenkin ollut ministerin kanssa puheissa ja sovimme, että palaamme tähän seuraavassa neuvostossa, kun saamme nämä numerotiedot käyttöömme. Sitten voimme saada realistisemman kuvan kokonaistilanteesta alpetosten saralla. No sitten hyppäisin Safe Harbor-kokonaisuuteen. Siitä esitettiin kysymyksiä. Edustaja Sippel. Esititte kysymyksen yhteistyöstä rikosoikeuden alalla. Suuri aihe tulevina vuosina tulee olemaan se, miten käytetään sähköistä viestintää, jotta tieto kulkee nopeammin äh, lainvalvontaviranomaisten välillä EU-ssa. Nyt käytetään oikeusapuvälinettä, se on rankka, raskas väline. Täytyy katsoa, miten voimme käyttää modernia tekniikkaa tehokkaammin ja nopeammin silloin, kun jäsenvaltiot tekevät yhteistyötään. Tämä oli myös neuvottelu aiheena, kun puhuimme Yhdysvaltain kollegan kanssa. Puhuimme juuri siitä, että tiedonvaihdon täytyy toimia nopeammin rikosoikeuden alalla. Safe Harborissa, miten voimme tarkistaa sen, että aikat taulutus todella toimii. Cloud Moraes tästä esitti kysymyksen. Todella vaikea tapaus. Niin kuin alkoon sanoin, meidän täytyy arvioida toisaalta kahden periaatteen välillä. Toisaalta yksityisyyden suoja ja toisaalta oikeuden turvallisuuteen välillä. Täytyy muistaa myös taloudellinen ulottuvuus. Mainitsitte sen tässäkin yhteydessä. Koratsa Pilt taisi puhua yrityksistä ja oikeusvarmuudesta ja oikeastaan sen puutteesta nyt tuomioistuimen päätöksen jälkeen. Kaikista näistä syistä tämä työ on niin kovin vaikeaa. Minun neuvottelini Washingtonissa onnistuivat. Minulle syntyi se tuntumus, että hekin ovat samaa mieltä siitä, että tässä tarvitaan nopeutta. Jos uusi safe harbor saadaan aikaiseksi, niin sitten kyseessä on Euroopan komission yksipuolinen päätös. Minä en ehdota tätä kollegiolle ennen kuin olen varma siitä, että voin saada tällaisen niin sanotun trust and check-järjestelmän aikaiseksi. Kun katsomme Yhdysvaltain eh, oikeusjärjestelmää, presidentin antamia lakeja ja pyrimme arvioimaan sitä, tarjoaako heidän oikeusjärjestelmänsä sitä, mitä tuomioistuin pitää vastaavana suojana, niin arviointi on jo hyvin vaikeaa. Niin ikään on vaikea vain luovuttaa ja todeta, että pitää jäädä odottamaan muutoksia Yhdysvaltain lainsäädännössä niin, että voimme olla sataprosenttisen varmoja, varmoja siitä, että yksityisen salaisen palvelun tarkkailu ei ulotu näihin tietoihin. Nyt siis työstämme tätä Trust and Check-järjestelmää, luottamus, luotto ja tarkas, tarkistus. Kyseessähän on Yhdysvaltain hallituksen tekemä työ, joka on myös tarpeen. Nyt me neuvottelemme Yhdysvaltain kauppaministeriön ja myös liittovaltion kauppakomission kanssa – ja myös Euroopan unionin tietosuojavaltuutetun kanssa. Heidän roolinsa on tärkeä. Olemme nostaneet esille neljä seikkaa Washingtonissa ja jo sitä ennen. Minähän halusin mennä Washington vasta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain kumppanit tietävät, mitkä minun suositukseni olisivat. Minä ilmoitin, että meillä on neljä neuvottelukohtaa, joista yksi on heidän sitoumuksensa muoto Olisiko se kirje Yhdysvaltain kansallisilta viranomaisilta vai olisiko tämä yhteisymmärryspöytäkirja? Tätä täytyy vielä käsitellä. Sitten halusin kansallisesta turvallisuudesta vastaavilta viranomaisilta sitoumuksen siitä, että me tarvitsemme tarkemman määritelmän niistä rajoituksista, niistä poikkeuksista, jotka pätevät myös heidän kansallisiin viranomaisiinsa silloin, kun tietoa vaaditaan uuden safe harborin pohjalta yrityksiltä. Tein selväksi Washingtonissa sen, että kuvaus ei meille riitä. Meidän on määriteltävä myös kansallinen turvallisuus, vaikkakin määritelmä ja oikeiden termien löytäminen voi joskus olla vaikeata meidän on oltava tässä täsmällisempiä, kun määritelmään pyrimme. Yhdysvaltain kumppanimme huomenna antavat omat panoksensa tästä aiheesta huomiseen teknisissä neuvotteluissa. No sitten rajoitukset ja poikkeukset, jotka mahdollistavat äh, tietojen käytön siellä päässä. On oltava tehokkaat tavat valvoa tätä. Sen takia puhuinkin luottamuksesta ja tarkastuksista. Jatkuvasti tarvitaan tarkastuksia. Yhdysvallat, valtion viranomaiset raportoivat pyyntöjen määrästä. Ja sitten vielä yritysten taholta tulee ikään kuin tupla tarkastus kaksinkertainen tarkastus, tämä ei kuitenkaan vielä minulle riitä. Halusin keinon saada myös luottamuksellisempaa tietoa, mutta näyttää siltä, että tähän ei konsteja löydy. Tällä raportoinnilla kuitenkin saamme ainakin tiedot suuntauksista ja sitten on, kun on vielä tämä kaksinkertainen raportointi yritystasolla, niin ainakin se on jonkinlainen perustiedon lähde. Sanoin Yhdysvaltain kumppaneillemme myös sen, että me seuraamme yleistilannetta Yhdysvalloissa. Emme tyydy pelkästään niihin raportteihin, joita saamme Safe Harbor-yrityksiltä, vaan me perehdymme, keräämme tietoja myös äh, tiedotusvälineiltä, kansalaisjärjestöiltä, kansalaisyhteiskunnalta. Saamme tietoa myös ilmiantajilta, käytämme monia muitakin kanavia, kun arvioimme pysyvästi tilanteen kehittymistä Yhdysvalloissa? Onko tällaista tiedustelua vaikka ei? Kenties voitte pitää tätä heikkona tiedonlähteenä, mutta kyseessä on melkomoinen mosaikki erilaisia tietolähteitä. Tässä uudessa järjestelyssä on myös keskeytyslauseke. Jos saamme luotettavaa tietoa, jonka mukaan poikkeukset ja rajoitukset eivät pysy mm, rajoissansa, niitä ei kunnioiteta, niin sitten keskeytämme toimet. Eli nämä seurantatoimet on vielä viimeisteltävä Yhdysvaltain kanssa. Me tarvitsemme heidän osuuttaan myös tässä raportoinnissa. Ja vi- viimeiseksi vielä vaikein kohta. Miten voimme varmistaa, että Euroopan unionin kansalaiset saavat tuekseen oikeussuojakeinot siinä tapauksessa, jos heidän tietosuojaansa rikotaan. Puhun tässä nimenomaan sellaisista oikeussuojakeinoista, joita täytäntöön pannaan, joita noudatetaan, koska teoriassa äh, nämä keinot eivät riitä, vaan niitä täytyy myös noudattaa. Tämä on se malli, jota nyt työstämme Meillä on Euroopan tietosuojaviranomaiset ja myös liittovaltion kauppakomitea. Tähän liittyy myös kysymys oikeudenkäyttöalueista. Kun ajatellaan yritystä, joka, joka tuo tiedot Yhdysvaltoihin, niin silloin tarvitaan myös täytäntöön panotasolta tietoa Pahoittelen, että puhuin näin yksityiskohtaisesti teknisesti, mutta ymmärrän, että monet teistäkin ovat mukana näin yksityiskohtaisella tasolla ja tarvitsette tätä tietoa. Täytäntöönpano kysymys on oikeastaan ennakkoehto kolmen muun kysymyksen käsittelylle. Sen takia tarvitsemme tässä ensin linjauksen ja parhaan tavan käsitellä Euroopan unionin kansalaisten oikeussuojakeinoa. No sitten aikataulutus. Tätä me työstämme ja päivin aivan jatkuvasti. Joulukin on tulossa tänä vuonna. Silloin tulee taukoa jo useamman päivän ajaksi. Tein kuitenkin kollegoille aivan selväksi sen, että haluan tekstit nähtäväkseni pöydälle niistä sitoumuksista, joita me haluamme amerikkalaisilta. Tarvitsemme päätöstekstin ja kaikki asian kuuluvat tekstit myös täytäntöönpanomallista. Tammikuun loppuun mennessä on tehtävä selväksi, miten uusi Safe Harbor toimisi. Sille täytyy löytää myös uusi nimi. on korostettava tässäkin yhteydessä, että on meidän oikeutemme tehdä asianmukainen päätös. Se ei ole pelkästään velvollisuus, vaan myös oikeus. Meillä on direktiivi, joka määrittelee sitä, miten tietoa siirretään kolmansiin maihin. Tiettyjä välineitä siinä meille tarjoutuu. Nämä välineet Olemme antaneet myös yritysten käyttöön, näistä ilmoitimme tiedonannossamme marraskuussa. Ne eivät ole mitään lisävälineitä, vaan perusvälineitä, joita käytetään silloin, kun tietoa siirretään kolmansiin maihin. Näitä keinoja, välineitä on käytettävä silloin, kun tietosuojaviranomaiset tätä tiedon siirtoa valvovat. Nyt vielä suojan taso ei ole riittävän korkealla tasolla. Tuomioistuimen päätöksen mukaisesti toimintaa vaaditaan nyt nimenomaan Yhdysvaltain taholta. Kun katsomme, kuinka paljon tietoa siirretään Yhdysvaltoihin ja kuinka pitkälti yritystoiminta molemmin puolin Atlanttia ja kuinka pitkälti riippuvainen taloudellinen tilanne on näistä tiedonsiirroista, niin se todellakin pakottaa meidät työstämään järjestelmää, jotta saamme sellaisen tiedonsiirtojärjestelmän, että tietosuoja on riittävällä tasolla. Mutta emme me pääse tässä eteenpäin ennen kuin me olemme varmoja, että Yhdysvalloissa suoja on riittävän korkealla tasolla. Tammikuun loppua pidän edelleenkin realistisena määräaikana en nyt halua sanoa, että tämä olisi mikään pelkkä sattuma, mutta tämä on myös tietosuojaviranomaisten toteamus, että välineet voitaisiin siihen tammikuun loppuun mennessä hyväksyä. Katsotaan sitten, miten reagoidaan helmikuun ensimmäinen päivä, mutta tämä on myös tietosuojaviranomaisten velvollisuus. Meidän on näin ollen tehtävä parhaamme, jotta saamme uudet puitteet tammikuun loppuun mennessä. Voitte uskoa, että olen käyttänyt paljon poliittisesta pääomastani. Niin, kiitos puheenjohtajalle vinkistä sanamuodoksi. Minä olen vanhanaikainen nainen. Voiko tässä valiokunnassa puhua kunniakysymyksestä? No joka tapauksessa tämä on myös tärkeä kysymys yrityksille, joten teemme yön yötä päivää työtä ja myös painostan yhdysvaltalaisia. No niin, olen tässä pääsemässä loppuun ja täytän sanoja virkkeisiin puolestasi. Voisit, voisitteko vielä vähän, voitaisinko vielä katsoa, onko täällä lisää kysymyksiä, kun lupasin, lupasin sellaisia. Jäsen siellä äm, halusi esittää lisää kysymyksen. Ai, teilläkö oli vielä? No niin, no. I just wanted to... Do, do... Niin tästä Safe Harbor-asiasta vielä halusin. Just, just, just check, because one colleague you wanted to ask a question as uh, that. Täällä oli yksi kysymys, joka halusi esittää kysymyksen. Hänen, hän joutui lähtemään, joten kysyn vielä, oliko täällä muita lisäkysymyksiä Soraja. Bara förtydliga en utav de frågorna, utav de tre som jag Niin, haluaisin vain täsmentää yhtä kysymystä. Esitin kolme kysymystä aikaisemmin. Puhuin tästä puitepäätöksestä, joka koskee viharikoksia Voisitteko vähän täsmätä, mikä on niiden tilanne? Meillä on nyt siis puitepäätös rikoksia koskien. Ehkä sitä voitaisiin laajentaa niin, että mukaan saataisiin myös muita oikeuksia. Varmaan sanotte, että ei se ole mahdollista, mutta olisi hyvä tarkastella, mikä tilanne täsmälleen on. Ehkä voisimme saada tähän vastauksen ja kuulla, mitä ajattelette siitä. Tämä on kuitenkin hyvin tärkeä asia. Se koskee muun muassa sellaisia henkilöitä, jotka ovat todella alttiita tämän tyyppisille rikoksille. Tämä on lisäys kysymykseni aikaisemmin. That's good. Um, Judith, did you have one? Oliko vielä Judithilla siellä yksi lisäkysymys? She came to an end, but I'll wait to the end, cause... Minä luulen, että hän puhui loppuun, mutta minä odotan loppuun asti, koska minulla on kysymys sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöstä. Uh, interrupt maybe the... No niin, komission ja se pahoittelen, kun keskeytin teidät väärässä kohdassa. Mahtako olla muita toivomuksia? Ei, joten komission ja sen voi jatkaa. Olen pahoillani, että puhun niin pitkään Safe Harborista, mutta näette, että olen täynnä sitä. Tämä on täynnä tätä enthusiastic. Okei, okay. englanniksi sanottaisiin vain, että olen oikein innostunut tästä asiasta. Käyttämään ilmaisu tarkoittaa jotain aivan muuta. Can be your... Meillä on paljon aikaa täällä. Voidaan kyllä jatkaa tätä keskustelua. Minä en ole syönyt aamiaista, niin minulla en ole täynnä mitään muutakaan. Niin, palatakseni nyt vakaviin asioihin. Kyllä. Meillä on kaksi lainsäädäntöehdotusta, joiden tarkoituksena olisi puuttua näihin turvallisuuskysymyksiin. Yksi on puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan torjumiseksi. Minun on katsottava tätä, koska mielestäni se kattaa kaikenlaisen vihapuheen ja suvaitsemattomuuden väkivaltaan asti ja nyt jäsenvaltioiden on pantama tuo kunnolla täyteen ja noudatettava sitä. Minun on nyt tarkastettava tämä tilanne, mitä tulee LGBTI-ihmisiin. Varmastikin ähm, antisemitismi, islamofobia, kaikki nämä asiat on katettu. Ja jäsenvaltioiden pitäisi olla valmiita toimimaan. Tämä on nyt rikosoikeudellinen äh, ulottuvuus. Tämä on olemassa, tämä pitäisi panna täytäntöön. Voin sanoa, että 16 jäsenvaltioissa, joista joillakin on tällainen opt-out, mutta 16 jäsenvaltioissa on vielä täytäntöönpanossa puite, puutteita, joten nyt käymme keskusteluja niiden kanssa koska tämä on erittäin tärkeää myöskin kun työskennellään it operaattoriiden kanssa, yritetään vähentää sovaitsemattomuutta ja vihapuhetta internetissä, joten olen vedonnut ministereihin kaikissa kolmessa viimeisessä neuvoston kokouksessa, että he tarkastelisivat tätä paremmin ja panisivat sen paremmin täytäntöön. Ja toinen asia liittyy terrorismin torjuntaan. Äh, direktiivi terrorismin torjunnasta, tämäkin on rikosoikeudellinen ulottuvuus, mutta ette kysyneet siitä. LGBTI-toimien lista ja mikä niiden tilanne on. On keskusteltu siitä, miksi meillä on tällainen lista eikä toimintasuunnitelmaa tai strategiaa. meillä on komission strateginen osallistuminen. Jotkut kritisoivat sitä, että meillä ei ole strategiaa. No, tilanne on se, että minulle tämä on sitoumus. Minä olen komission jäsen vastuussa tästä asiasta, mutta jos luette tämän, niin Kyllä muutkin pääosastot ovat sitoutuneet. Löytyykö se tästä vai jostain muualta? Niin, esimerkiksi terveysasiat. Pää, saanko pääosasto on tässä mukana? Tämä näkyy siellä, että muut pääosastot ja muut komission osat työstävät tätä. Ne ovat hyvin tietoisia niiden työn sarasta koska nämä kollegat ovat olleet mukana laatimassa tätä suunnitelmaa. Tämä on komission sisäinen asiakirja, koska se on julkaistu, koska on tärkeää osoittaa, että tämä on tärkeää toiminta-ala komissiolle, erityisesti kun otetaan huomioon, mitä nyt on viime aikoina tapahtunut, että viime viikon oikeusneuvostossa – oikeusasian neuvostossa emme pystyneet hyväksymään tätä säädöstä liittyen rekisteröityyn kumppanuuteen ja avioliiton aikaisiin omistussuhteisiin, koska Puola ja Unkari eivät halunneet hyväksyä sitä liittyen perustuslaillisiin esteisiin. Ja kaikki muut jäsenvaltiot sanoivat hyvin nopeasti, me aiomme viedä tämän vahvistettuun yhteistyöhön ja me olemme kaikki mukana tässä, koska tätä perhe oikeudellista lainsäädäntöä varten me tarvitsemme yksimielisyyttä neuvostossa, mikä tarkoittaa, että heidän, niiden täytyy nyt sitten jatkaa vahvistetussa yhteistyössä. Mainitsen tämän, koska tämä on mukana siinä toimintalistassa, jota komissio käyttää tällaisena hallinnointi-, suunnittelu- ja markkinointivälineenä. Ja tämä on yhteistä työtä myös muiden komission jäsenten kanssa. Enkä usko, että sen oikeudellinen status on heikko. Minulle on erittäin tärkeää se, että tässä konkreettisesti sanotaan, mitä me haluamme tehdä. Me aiomme tehdä vuosikertomuksia edistyksestä LGBTI-kysymyksissä. Sitten tasa-arvoisen kohtelun direktiivi. Tämä on aivan loputon tarina. Minä olen pettynyt, koska niissä neuvoston kokouksissa, joihin minä osallistuin, kaikki puhuvat siitä, kuinka tärkeää on, että tuollaista lainsäädäntöä tarvitaan, koska se täyttää aukon syrjinnän vastaisessa lainsäädännössä, mutta hyvin vähäistä halukkuutta on hyväksyä se johtuen siitä, että direktiivi itse asiassa epäsuorasti tuo budjettivaikutuksia mukanaan, koska pitäisi olla rakennuksellisia muutoksia vammaisille ihmisille, jotka liikkuvat pyörätuolilla. Puhuin neuvostolle tästä esteettömyys esteettömyysohjelmasta, jota haluamme toteuttaa, joka olisi ratkaisu tähän, mutta en näe tässä kovinkaan paljon halukkuutta liikkua. Luotan Alankomaiden puheenjohtaja äh, kauteen, koska Hollannissa ollaan niin hyviä tässä asiassa, eikö? Sitten lapsista. Mielestäni lapsiin kohdistuvissa toimissa on suuri aukko. Aion tehdä kaksi asiaa, samoin kuin tämä LGBTI-toimintalista, niin eh, ensi vuonna haluan samantyyppisen listan tehdä lapsille, eli tällainen toiminta, eh, toimintalista, jonka tarkoituksena olisi parantaa eh, lasten tilannetta Euroopassa – mutta näiden yksin matkustavien alaikäisten tilanne on kauhistuttava. Kun mietin, mitkä ovat nopeat ratkaisut, miten voimme auttaa, niin sain selville, että ei mitään nopeita ratkaisuja ole. Silti päätin esittää tällaisen listan eristä, erilaisista toimista, joka komissiossa pitäisi hyväksyä ensi viikolla. Ja lisäksi meillä pitäisi olla tilastoja siitä, kuinka paljon lapsia Euroopan unionin alueella on ja mitä uhkia ja riskejä on ja mitkä eri viranomaisten velvollisuudet ovat kolme lukua velvollisuudesta ensimmäinen komissiolle, toinen jäsenvaltiolle, kolmas järjestöille. Haluan pian tavata suurten kansalaisjärjestöjen edustajat, joiden äh, tulisi auttaa näiden kauheiden tilanteiden ratkaisemissa useissa jäsenvaltioissa. Tämä on nyt se mm, nopea ratkaisu, jonka äh, olen ajatellut tekevän, niin toivottavasti kaikki äh, elinten, kaikki ymmärtävät, että nyt pitää pian jotain tehdä. Sitten tietosuoja, uudistus. For... Tunnen kyllä poliittista tahtoa olevan kolmikantaneuvotteluiden päättämiseksi. Täällä on vielä useita vaikeita kohteita, joista pitäisi päättää varmaankin ensi viikolla. Yksi koskee rekisteröidyn tiedostavaa myönnytystä. Täällä on muitakin asioita, eikä se vuoden loppuun mennessä onnistu. Kysyitte täytäntöön pannasta. No, tämä on tietenkin täysin relevantti kysymys, koska olemme ylpeitä siitä, että saimme nyt yhdennetyt säännöt, mutta ne on täytäntöönpantavan jäsenvaltioissa yhdenmukaisella tavalla – Joten eihän tässä ole kysymys ainoastaan siitä, että sovitetaan kuinka käytetään sanktioita, vaan monista muistakin asioista on kysymys, joissa on tiettyä harkintavaltaa viranomaisella koskien näiden sääntöjen käyttöä. Tähän liittyy erilaiset täytäntöpanosäännökset ja ohjaus. Ja vuonna 2017 meillä on liike-elämälle suunniteltu valistuskampanja ja myös yleisölle suunniteltu kampanja koskien sitä, mitä he voivat odottaa. Jos voitte esittää loppukommentin. No, aivan lyhyt kommentti tässä, kun odotit aivan loppuun saakka, ihan nopeasti. Just a short question. Kiitos. Aivan lyhyt kysymys. Aamupäivällä kävimme hyvin mielenkiintoista keskustelua. Keskustelimme siitä, miten perusoikeuksien seurantajärjestelmä toimii ja minkälaiset mahdollisuudet on tällä seurantapuitteistolla toimia. Komission sen puhutaan niin sanotusta demokraattisesta tulostaulusta. Katsotteko, että on mahdollisuuksia saada tämän tyyppinen seurantajärjestelmä? Usean otteeseen olen esittänyt tämän kysymyksen edellisille komission jäsenille. Olen todennut, että nämä LGBTI-ihmiset eivät kuulu mihinkään muihin etnisiin, uskonnollisiin tai muihin vähemmistöihin, mutta heitä silti syrjitään. Voi olla esimerkiksi turkkilainen vähemmistö Kreikassa ja niin poispäin. Toivon, että tiedätte, mistä puhun. Meillä ei ole kylläkään enää tulkkausta 12.30 jälkeen tänään. Me emme voi ylettää tuota aikaa, joten voitte kolmannen kerran esittää kysymyksen, mutta hyvin lyhyesti sekunneissa, koska tulkkaus loppuu juuri. Eh, Vera, om du svarade på min fråga. Niin, Vera, en tiedä, mahdoitteko vastata kysymykseni. Esitin kysymyksen, joka koskee romaaneja kuinka voitaisiin tämä romaanistrategia ottaa mukaan kansalliseen strategiaan? Tähän haluaisin vastauksen. Voidaanko tähän palata puitepäätöksessä? Ja myös nämä viharikokset mainitsin. Ja pohdin, voitaisiinko tätä puitepäätöstä laajentaa niin, että mukana otetaan HLBTI. Kenties nämä molemmat kysymykset saadaan mukaan vielä tähän loppupuheenvuoroon. Kiitos. We'll check this, uh, this, this last. Kuten lupasin, minä tarkistan tämän viimeisen asian ja tarkistan mm, tämän romaanistrategian tilanteen jäsenvaltiolta myös. En voi reagoida siihen nyt tässä välittömästi. En halunnut välttää Unkarin ja Puolan tilannetta oikeusvaltio asian osalta. Tämä viimeinen kysymys siihenkin liittyi. Tiedän, että olet sitten tänä aamuna käynyt asiasta keskustelua ja, ja kysyn asiantuntijoilta tästä keskustelusta. Minä toivon, että tällaista valvontaa olisi, mutta toivon, ymmärrämme kaikki, että jotta jotenkin voitaisiin mitata kvantitatiivisesti, täsmällisesti sen tyyppisiä asioita kuin oikeusvaltio, niin se ei ole niin helppoa kuin rahoitus tai julkistalouden kurinalaisuuden mittaaminen jäsenvaltioissa. Jos toimimme oikein, niin tulisin tukemaan tällaista mekanismia, mutta olen aika skeptinen. En usko, että helposti voitaisiin jonkun maagisen valvontajärjestelmän käyttää valvoa tilannetta jäsenvaltiossa. Olin hiljattain Unkarissa ja halusin omin silmin nähdä, mikä tilanne on ja tuntea ilmapiirin maailmassa. Itse tulen totalitaarisesta maasta, joten minulla on varmaan aika hyvä vainu koskien erityyppisiä suuntauksia, jotka saattaisivat johtaa totalitarismiin, totalitarismiin enkä sellaista kyllä tuntenut Unkarissa. Ja sitten katsoa, mitä siellä tehdään lainsäädännössä ja kansalaisjärjestöissä ja mediassa ja kirkossa ja muualla. Ja ymmärrän kyllä, että joku asia on kyllä pielessä, mutta jos nyt osittain arvioidaan tilannetta oikeusvaltion mekanismin kautta, kun epäilemme, että täällä on järjestelmällistä perussopimuksen jatkuvaa rikkomista, niin onhan tässä tilaa objektiivista arviointia varten ja on myös kohdeltava jäsenvaltiota yhdenvertaisesti. Skeptical that we can... Uh, olen kuitenkin vähän skeptinen, mahdammeko tästä, tästä hallinnoinnista selvitä. Kiitoksia tästä, tämä oli minulle oikein kiinnostavaa. Ja olen todella oikein innostunut tulevaisuuden kannalta. Thank you, Vera. Niin, innostunut puheenvuoro. Hyvät kollegat, ennen kuin lähdette, jos olette päättäneet eh, jäädä paikalle, aamupäivä oli hyvinkin eloisa kokous. Ne, jotka ovat paikalla, niin todellakin meillähän oli nyt mahdollisuus kuunnella kattavat vastau- vastaukset. LGBTI, tasa-arvo, syrjimättömyys, teille kuuluu tärkeitä aiheita aina, että saa näin laajasti käsitellä kysymyksiä. Kiitos kollegoille, että olitte paikalla. Mainitsisin vielä Safe Harbor kokonaisuudesta. Kun aikataulu hieman tästä täsmentyy, niin pyydämme teitä raportoimaan meille heti alkuvuodesta, niin saamme paremman käsityksen siitä, mikä tilanne on Safe Harborin seuraajan osalta. Hyvät kollegat, kiitoksia kovasti siitä, että tästä tuli hyvä kokous ja kiitos kovasti komission jäsenille vastauksista ja innokkuudesta tänä aamuna. Kiitos. Kiitos kollegat. No further comments on the Hungarian no very specific.